Ja, guten Morgen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, ja oikein sydämellisesti tervetuloa budjetin valvontavaliokunnan istuntoon tänään tähän pyöreään saliin, joka tarjoaa myös vähän enemmän paikkoja, kun meillä on tänään monta vierastakin. Tämä varmasti liittyy myös tilinta, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Silva Caldeiran vierailuun, jonka toivotan tervetulleeksi, oikein sydämellisesti tervetulleeksi kollegoinen. Se on aina suuri tapaus, kun tulette tänne esittelemään kertomustanne eh, ja eh, meidän valiokuntaamme ja siten Euroopan parlamentille ja sitten voimme esitellä sen kansalaisille, jotka ovat meidät valinneet. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös komission jäsen Shemetan ja aloitan sitten esityslistan käsittelyn. Eli esityslista on teille jaettu. Onko siihen jotain huomautettavaa? Ei, joten hyväksymme esityslistan ja viittaan vielä siihen, että olemme julkisessa istunnossa, joka menee suoraan internettiin. Teillä on myös käytössänne tulkit, joten kaikki pystyvät tätä seuraamaan. Sitten viittaan vielä siihen, että on olemassa tutkimus Parliamentary Control of Budget Implementation. Kysymys on siis budjetin toimeenpanosta ja tämä tutkimus on nyt saatavillanne ja haluan kertoa teille, että tässä tutkimuksessa tulee esiin hyvin, meille hyvin tärkeä teema, nimittäin vuosittainen vastuuvapausmenettely. Sitä valaistaan tässä hyvin laajasti. Tässä omat johdantohuomautukseni ja nyt menenkin seuraavan esityslista kohtaan, nimittäin tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Tilintarkastustuomioistuimen presidentti, olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Gajer, komissaari Shemeta, hyvät naiset ja herrat. Minä, minulla on kunnia esitellä tämä tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 teidän valiokunnallenne. Minä alo- haluan aloittaa pääasiallisilla johtopäätöksillä. 2011 kuvaavat Euroopan unionin taloudellista tinaa ja sitä, mikä se oli vuoden lopussa. Tulot ja menot E, niissä ei ollut olennaisia virheitä. Kuitenkin näihin maksuihin e, vaikuttivat virheet, joissa oli, taso oli 3,9 prosenttia kokonaisuudessaan. Arvioitu taso e, oli samalla kuin 2010, jolloin se oli 3,7 prosenttia. Tämä on aivan yhdenmukainen aikaisempien vuosien kanssa, eikä siinä mielessä tässä ole yllätyksiä. Kuitenkin tänä vuonna asia on tärkeämpi kuin aikaisemmin. Kun me tiedämme, miten, minkälainen taloudellinen tilanne on, meidän olisi syytä käyttää äh, varat tarkemmin ja tavoitteellisemmin liian monta tapausta löytyi täällä, joissa ei tavoitteeseen päästy tai että varoja ei käytetty optimaalisesti. Täällä esimerkiksi oli pysyvä laidunmaata rahoitettu, vaikka oli kysymys metsästä. Ja sitten oli koulutettu toisen alan työntekijöitä kuin, kuin mitä oli sanottu. Ja on myöskin näissä tutkimusprojekteissa ollut ihmisiä, jotka eivät todennäköisesti siellä ole työskennelleet. Sitten julkisten hankintojen eh, myöskään näitä menettelyjä käytetty oikein. Aivan kuten nämä esimerkit eh, osoittavat, eh, täällä oli hyvin monia sellaisia toimia, jotka ovat toteutuneet. Tässä ei myöskään tarkastukset eivät olleet täysin tehokkaita, koska niitä ei täysin täydessä laajuudessaan käytetty hyväksi. Itse asiassa tilintarkastustuomioistuin on todennut, että ainoastaan kahdella sektorilla ei ollut oleellisia virheitä oli kysymyksessä ulkosuhteet ja laajentuminen sekä hallinnolliset menot ja muut menot. Muita aloja koski, koskivat hyvin materiaaliset virheet, esimerkiksi maaseudun kehitys- ja aluepolitiikka. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että maaseudun kehittäminen, ympäristö, kalastus ja terveys, siellä virheet olivat suurimmat, 7,7 virhettä. Myöskin aluepolitiikka, energia ja kuljetus, siellä virheiden taso oli 6 prosenttia. Mielestämme eh, tässä jäsenvaltiot eivät tee työtään kuten niiden pitäisi. Täytyy olla enemmän osallistumasta kansallisen hallinnon puolelta, e, miten EU-rahoja hallinnoidaan. Kaikkein tärkeintä on se, että suojellaan Euroopan unionin taloudellisia intressejä. Tilintarkastustuomioistuin huomasi hyvin monia virheitä, kuten esimerkiksi se, että 60 prosenttia tarkastetusta aluepolitiikasta siellä löydettiin virheitä. Ja myöskin jäsenvaltiot eivät ole havainneet kaikkia virheitä, vaikka ne olisivat voineet sen tehdä ennen kuin ne ilmoittivat asiasta komissiolle. Samalla tavalla paikan päällä tehtävät tarkastukset, niitä ei aina oltu tehty oikealla tavalla. On hyvin paljon esimerkkejä maatalouden alalta, e, joissa virheitä olisi voitu havaita paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla. Meidän täytyy käyttää nykyisiä järjestelmiä e, paremmin, mutta me voimme myöskin parantaa näitä järjestelmiä. Euroopan unionilla ei ole varaa jäädä odottamaan. Meillä on nyt mahdollisuus ja tarve toimia välittömästi. Meillä täytyisi olla paremmat säännöt ja sitten täytyy varmistaa se, että niitä myöskin käytetään. Euroopan unionin täytyy eh, puuttua näihin asioihin ja myöskin parantaa jäsenmaiden valvontaa. Täytyy myöskin miettiä sitä, kuinka, kuinka näitä rahoja käytetään ja miten myös rahoja peritään takaisin. Noin 80 prosenttia niistä varoista, joita jäsenvaltiot hallitsevat, mutta 20 prosenttia kuuluu komission määräysvaltaan. Ja tässä on hyvin tärkeä sektori mukana tutkimus. Komission pitäisi toimia esimerkkinä ja näyttää parhaita käytänteitä muille, kuinka näitä Euroopan rahoja hallinnoidaan. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuin eh, eh, huomasi, että tutkimuksen alalla oli virheitä. Siellä oli noin 30, 3 prosentin virheen havaittavissa. Tutkimussektorilta löydettiin virheitä, jotka eh, muistuttivat muualla, muualla tehtäviä virheitä. Esimerkiksi oli liian laajoja eh, projektikokonaisuuksia ilmoitettu puiteohjelman. täytyy saada myöskin riippumattomia tilintarkastusarvioita, mutta yli 80 prosentissa, jossa saatiin myönteisiä todistuksia, kuitenkin havaittiin tilintarkastustuomioistuimen toimesta virheitä. Nämä oleelliset materiaaliset virheet eh, olivat eh, ulkosuhteissa ja eh, ja laajentumissa sellaisia, jotka kuuluvat komission toimivaltaan. Toisin sanoen, miten komissio on suorittautunut tästä tehtävästä? Täällä puhutaan säännöllisyydestä, kuinka näitä toimia on suoritettu. Me toteamme tilintarkastustuomioistuimessa, että tässä täytyy olla säännöllisyyttä kysymyksessä 2 miljardia vuodesta 2011. Tämä tilinpäätös on tehty paremmin ja tämä kertoo myös siitä, että komissio tietää, minkälaisia suuria riskejä maaseudun kehittämisessä on olemassa. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tässä on saattanut tulla virhearvioita, koska on tällaisia jäännösvirhesuhteita. Ja tähän saattaa vaikuttaa materiaaliset virheet sen jälkeen, kun valvontamenettelyitä on suoritettu. Kun katsotaan, kuinka tästä on suoriuduttu, niin tämä on myöskin meidän tilintarkastuskertomuksessamme mukana. Kun katsotaan, minkälaisia tuloksia on saavutettu, niin meillä on myöskin vuosittaiset tarkastuskertomukset pääosastoilta. Aikaisemmin tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin on todennut, että tämä ensimmäinen arvioraportti, joka tuli helmikuussa 2012, siellä todetaan, että parlamentti ja neuvosto ja komissio voisivat paremmin käyttää hyväkseen näitä kertomuksia jatkossa. Täytyisi myöskin parantaa vuosittaisen toiminnan laatua ja kun katsotaan pääosastoja, kuten maataloutta, maaseudun kehittämistä, aluepolitiikkaa, kehitystä ja yhteistyötä, tilintarkastustuomioistuin huomaa parempia indikaattoreita voitaisiin kehittää. Edelleen Näistä kolmesta pääosastosta, joita on käsitelty, pitäisi saada enemmän tehokkuutta. Täällä on myöskin eräitä asioita, joita voitaisiin oppia erityiskertomuksesta vuodelta 2011. Muiden asioiden lisäksi tilintarkastustuomioistuin eh, suosittelee että katsottaisiin, miten arviot pitävät paikkansa ja kuinka saadaan parempia tuloksia syntymään. Pitäisi myöskin paremmin määritellä tavoitteet. Täytyy myöskin tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kaikissa, kaikilla näillä sektoreilla. Hyvä puhemies ja hyvät jäsenet, tällä ohjelmakaudella on tapahtunut parantumista, mutta kuitenkin on hyvin paljon vielä Eh, tehtävissä ennen kuin tämä on sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla. Hyvin monet eh, virheet, joita on aikaisemmin havaittu, niitä on vielä eh, olemassa, vaikkakin vähän vähäisemmässä määrin. Se, että tilintarkastustuomioistuin totesi, että tässä virhemäärä on vähentynyt, niin se kertoo siitä, että järjestelmä on parantunut ja huomaamme, että on väliä sillä, kuinka tämä asia kohenee. Kun me katsomme seuraavaa puiteohjelmaa kautta, niin meillä on eh, mahdollisuus puuttua näihin asioihin ja syihin. Me olemme myöskin vedonneet siihen, että pitäisi olla yksinkertaisempia järjestelmiä, joissa on yksinkertaisemmat tavoitteet, jotka olisivat tehokkaimpia ja joiden tehoa voitaisiin mitata. Meidän vuosikertomuksemme vuodelta 2011 sisältää myöskin monenlaisia suosituksia ja ehdotuksia. Meillä on uusia haasteita tilinpidolle ja rahojen hallinnoinnille jatkossa. Ja jos katsotaan tätä yleistä kehy, kehystä, jossa on kaikkein eh, suurimmat riskialat, niin tilintarkastustuomioistuin vetoaa siihen, että komissio käyttää eh, valvontarooliaan hyväkseen ja että varmistaa sen, että me eh, näitä rahoitusinstrumentteja valvotaan kuten pitäisi. Hyvä puheen, puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Täytyy jäsenvaltioiden, jäsenvaltioilla olla paremmat säännöt siihen, kuinka menoja hallinnoidaan. Ja nämä kaikki säännöt täytyy ottaa käyttöön. Tällä tavalla Euroopan unionin budjettia voitaisiin käyttää tehokkaammin sillä tavalla, että sen antama lisäarvo olisi suurempi kansalaisille. Se on se viesti, mikä tästä vuosikertomuksestamme haluan teille kertoa tänään on kysymys siitä, että tilinpitoa parannetaan Euroopan unionissa. Kaikki Euroopan unionin instituutiot ne saavat osallistua tähän sillä tavalla, että nämä asiat ovat strategian keskiössä tulevina vuosina. Dear President uh, Caldera, thank you very much. Arvoisa presidentti Caldeira. Kiitos tästä hyvin selkeästä esityksestä, joka koskee vuosikertomuksen pääasiallisia huomioita. Tilin varainhoitovuodelle 2011 haluaisin budjettivaliokunnan nimissä onnitella tilintarkastustuomioistuinta tästä vuosikertomuksesta, joka jossa on tärkeää ja yksityiskohtaista tietoa, kuten esimerkiksi täsmällinen virhe osuus. Olen tyytyväinen siitä, että 2011 varainhoitovuoden kertomukset, äh, että siellä ei ollut materiaalisia virheitä, mutta olen silti pahoillani siitä, että edelleen äh, samantyyppisiä virheitäkin on tapahtunut kuin vuonna 2010, jopa hiukan enemmän kuin edellisvuonna. Äh, ranskalainen Declaration d'assurance on muodostunut hyvin keskeiseksi tietoaspektiksi ja olen iloinen siitä, että kertomuksessa on mukana myös vertailu eri alueista ja vuosista, jossa siis vertaillaan virhe, virheiden osuutta eri vuosien ja alueiden budjetissa. On hyvä, että komissio myös joissakin tapauksissa tai pahoittelen sitä, että joissakin tapauksissa komissio ei tee työtään aivan täysipainoisesti, kun on kuitenkin kyse EUn veronmaksajien rahoista. Olen myös samaa mieltä kanssani siitä, että jäsenmaiden pitäisi pystyä sopimaan paremmista ja yksinkertaisemmista säännöistä, kuten Euroopan parlamentti vaatii, erityisesti meidän valiokuntamme vaatii, kun puhutaan finanssisääntelyn, rahoitussääntelyn eh, säännöistä. Näitä sääntöjä pitäisi soveltaa oikealla tavalla, mutta tämä ei ole ainoa elementti, joka parlamentin pitäisi ottaa huomioon, kun puhutaan EUn määrärahojen käyttämisestä. On myös hyvin tärkeää totta kai, että tilintarkastustuomioistuimen huomiot antavat parlamentille hyvän perustan, jotta se voi arvioida käytettyjä rahoja mutta myös sitä, miten edistystä mitataan, kun aika menee eteenpäin. Sitten meidän on katsottava vuosikertomuksen lukua 10, jossa tilintarkastustuomioistoin puhuu performanssista. Area as well. Tämä on uusi asia ja vuonna 2010 komission vastuuvapauskertomuksessa oli mukana myös tämä performanssi eli toteutus mm, kohta ja sen aspekteja ovat lainmukaisuus ja säännöllisyys ja olisi tärkeää, että tämä uusi lähestymistapa suhteessa performanssiin olisi mukana myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa. Tätä suositusta noudattaen vuosikertomus tuo nyt enemmän valoa siihen, miten performanssissa on onnistuttu, ja tämä on aivan äärimmäisen tärkeää meneillään olevan rahoitus- ja talouskriisin kontekstissa. Haluaisin vielä alleviivata sitä, kuinka tärkeää EU-kansalaisille on se, millaisia tuloksia EUn määrärahoilla saadaan aikaiseksi. Budjettivaliokunnan tehtävänä on nimenomaan tarkastella sitä, miten varojen käyttö on onnistunut taloudellisuuden, tehokkuuden näkökulmasta ja EU-ohjelmien tehokkuuden näkökulmasta. Tällainen arviointi on avaa tietä modernisoinnille, joka nimenomaan painottaa lainmukaisuutta ja säännöllisyyttä, oikeellisuutta nimenomaan näiden rahojen käytössä. Me haluamme myös saada aikaan kannustimia ja innoitusta paremmalle julkishallinnolle. Tämä on pitkä tie, mutta jokainen askel oikeaan suuntaan on askel kohti modernisointia. Tässä kohtaa komissiolla on oma vastuunsa aikaansaaduista tuloksista ja siitä, miten Euroopan unionin budjettia on pantu toimeen. Mitä tulee komission raportointiin performanssista, tilintarkastustuomio puhuu tästä luvussa. Mitä tuloksia EU-budjetista saadaan, jossa on monta läksyä 2011 erityiskertomuksista ja ne ovat äärimmäisen kiinnostavia parlamentin kannalta. Erityiskertomuksista on tullut tärkeä osa tilintarkastustuomioistuimen työtä ja meidän valiokuntamme työtä. Haluaisin lopuksi vielä pyytää, että tilintarkastustuomioistuin jatkaisi tällä linjalla ja keskittyisi syvempään analyysiin siitä, ovatko EU-ohjelmat, saavuttavatko ne tehokkaasti tavoitteensa ja myös taloudellisesti tavoitteensa tietysti on aivan selkeitä hyötyjä siitä, että EU-rahojen hallinnointia ja veronmaksajien rahojen hallinnointia parannetaan, mutta se, että painopistettä siirretään e, nimenomaan tuloksellisuuteen, siitä on se hyöty, että me voimme viedä kansalaisille viestiä ja todistaa heille EU-budjetin tehokkuuden ja heidän rahojensa käytön tehokkuuden. Haluaisin kiittää teitä, herra Kaldeira, ja koko teidän tiimiänne siitä, että esititte vuosikertomuksenne. Ja ennen kuin annan puheenvuoron esittelijällemme, haluaisin pyytää herra komission jäsen Shevetaa antamaan komission näkökulman tilintarkastustuomioistuimen huomioihin. Olkaapa hyvä, herra komission jäsen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, herra esittelijä, presidentti Caldera, hyvät parlamentin jäsenet, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Vuosikertomuksen julkaiseminen on kulmakivi budjetin vastuuvapausmenettelyssä tämän valiokunnan keskustelut pitkään tulevat perustumaan siihen, mitä havaintoja tuomioistuin on tehnyt, ja samoin myöskin niihin vastauksiin, jotka komissio näihin havaintoihin antaa. Jotta voimme jatkaa hyvässä yhteistyön hengessä, joka jälleen kerran on osoittautunut tärkeäksi tekijäksi tilintustuomioistuimen ja komission suhteissa uudistettu rahoitusasetus, joka hyväksyttiin viime kuussa, on luonut terveen normatiivisen perustan lainsäädännön toimeenpanolle seuraavalla rahoituskaudella. Lainsäädäntöviranomaiset ovat päässeet sopimukseen tästä melko kunnianhimoisesta, mutta välttämättömästä osasta lainsäädäntöä. Haluan erityisesti korostaa sitä, että on käyttöön vuotuiset hallinnolliset julistukset, jotka liittyvät yhteisesti hallinnoituihin varoihin. Se merkitsee sitä, että kaikki ne tahot, jotka ovat varojen hallinnoinnin kanssa tekemisissä, joutuvat myöskin osoittamaan sen, että ovat vastuullisia asioista. Tämä liittyy uusiin tilintarkastus- ja valvontavelvollisuuksiin, joita jäsenvaltioilla, jotka liittyvät siihen, miten vastuuta on laajennettu Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tärkeää on seuraavalla ohjelmointikaudella myöskin se, mitä nyt ollaan valmistelemassa. Haluan korostaa, miten tärkeää on uusi monivuotinen rahoituskehys kehys, ja, ja lainsäädäntö, joka koskee rahoitushallintoa seuraavissa eurooppalaisissa ohjelmissa. Komissio on tehnyt kunnianhimoisen, mutta realistisen esityksen, joka pyrkii edistämään yksinkertaistamista ja varojen parempaa käyttöä. Viittaan tässä erityisesti kohesiopolitiikkaan, jossa komission esitys tekee varhoituksesta korjauksista säännön, jos jäsenvaltiot eivät ole havainneet virheitä ajoissa. Komissio pyytää muita lainsäätäjiä tukemaan näitä esityksiä. Haluan kiittää tilastustuomioistuinta ja sen presidenttiä erinomaisesta yhteistyöstä ulkoisten tilintarkastajien kanssa. Myönteinen suunta, joka on vahvistettu vuosikertomuksessa vuoden osoittaa sen, että on lisäarvoa komissi- tilintarkastustoimen suosituksilla, jotka liittyvät budjetin toimeenpanon parantamiseen. Haluan presidentti Kaldeidan tavoin todeta, että tänään kuin enemmän kuin koskaan julkisia varoja tulisi käyttää niin, että rahoitushallinnon periaatteet ovat terveet, joita noudatetaan. Haluaisin myöskin viitata näihin avainhavaintoihin, joita on tehty. Jo viidennen kerran tilintustumistuin on julkaissut myönteisen lausuman Euroopan komission tilinpäätöksestä. Olen hyvin iloinen siitä, että meidän tilintusjärjestelmämme tilinpitojärjestelmämme antaa vakaan luotettavan perustan sille, miten tilejämme voidaan valmistella myöskin, on voitu valmistella jo vuosien ajan. Me tulemme edelleenkin pysymään tarkkaavaisena, pyrkimme parastamaan laatua ja tilinhoitomme korkeaa tasoa. Haluaisin kiinnittää huomiota avainlukuihin ja elementteihin, jotka on mainittu vuonna 2011 lukien. Vuonna 2011 ylijäämä budjetissa oli 1,5 miljardia euroa. Tämä osoittaa sen, että se on huomattavasti selkeä, alhaisempi kuin aiempina vuosina, mikä osoittaa sen, miten hyvin on pantu toimeen maksumäärärahoja vuonna 2011. Katsomme tasetta, voimme nähdä, miten pitkälti on kasvanut luottojen myöntäminen ja lainojen kasvaminen 27,7 miljardia. Tämä liittyy pitkälti Euroopan vakausvälineeseen, jonka kautta vuonna 2011 annettiin lainoja, luottoja Irlannille ja Portugalille. Tämä ei tule vaikuttamaan mitenkään toivolliseen tulokseen. Ennikkorahoitus on myöskin kasvanut kokonaisuudessaan 1,5 miljardilla eurolla. Tämä liittyy pitkälti valtion apuun, joka on sisällytetty sakkeeseen ensimmäistä kertaa ennakkorahoituksen hallinnon taso, komission hallinnon ennakkorahoituksen taso on itse alentunut 700 miljoonalla eurolla. Näiden maksujen jatkuva selkeyttäminen, kuten on suunniteltu korjatussa varainhoitoasetuksessa tulee edelleenkin osaltaan vähentämään riskien vetämistä. Kuitenkin komissio tulee huolellisesti analysoimaan tilanteen tässä mielessä. Ennen kuin siirryn tämänkertaisen vuosikertomuksen pääjohtopäätöksiin, mitä tulee eh, toimien oikeudellisuuteen ja säännönmukaisuuteen, haluan kiittää presidentti Caldeiraa ja tilintostumistuinta siitä, että ovat osoittaneet konkreettisesti missä määrin ovat verrattavissa virheasteet vuosien 2011 2010 välillä. Tämä verrattavan taulukon myötä, joka on kertomuksen lopussa, on nähtävissä, miten vaikuttaa se, että on käyttöön uusi rakenne ja uusi metodologia – Komissio pitää tätä toimenpidettä hyvänä ja ehdottaa, että tämän tyyppinen estämistapa säilytettäisiin myöskin seuraavilla kerroilla niin, että saataisiin varmistettua vakaa rakenne tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan virheaste kaikkien maksujen osalta, joita vuonna 2011 tehtiin, on alle 4 prosenttia ja pysyy vakaana verrattuna vuoteen 2010, kuten tietotustuomistuin on todennut kertomuksessaan. Tämä merkitsee sitä, että yli 96 prosenttia vuoden 2011 budjetista on virheetöntä joilla nämä virheet, eivät, joita on, eivät ole sellaiset, että ne vaikuttaisivat rahoitukseen. Tämä on rohkaisevaa, koska se vahvistaa sen, että on tapahtunut kestäviä parannuksia viimeisten viiden vuoden aikana, mutta ajattelen myöskin, että tämä vakaa tulos on saavutettu, vaikka riskiprofiili, joka transaktioissa on, on kasvanut vuonna 2011. Todellakin ei pelkästään maksujen volyymi ole kasvanut, mutta on huomattavasti enemmän tilapäisiä ja lopullisia maksuja, joihin liittyy mutkikkaampia sääntöjä ja ehtoja ja jotka ovat siitä syystä alttiimpia virheille. Sen lisäksi vuonna 2011 tintostuomioistuin on ensimmäisen kerran todennut, että on virheitä, jotka liittyvät 1% percentage point of the global yksittäisiin velvoitteisiin, jotka liittyvät hyödyn saajiin yhteisellä maatalouspolitiikassa, mikä vastaa 0,1 prosenttia. Tämän tuloksen vuoksi komissio on pystynyt vaatimaan takaisin ja korjaamaan 1,84 miljoonalla eurolla summia, jotka on maksettu väärin perustein vuonna 2011. Itse asiassa kokonaissumma korjauksissa ja takaisinperimisissä edustaa noin 1,4 prosenttia maksuista, joita tehtiin vuonna 2011. Jos katsotaan tätä prosenttilukua suhteessa 3,9 prosentin virheasteeseen, jonka toimintarastumista on laskenut olevan, voitte nähdä, että nettovaikutus epäsäännönmukaisuuksista on lähempänä 2 prosentin kynnystä, jota me olemme käyttäneet sisäisessä tilintarkastuksessa. Haluaisin myöskin jakaa teidän kanssanne erään toisen tärkeän johtopäätöksen, jonka voimme tehdä eh, tilintarkastustumien tilintarkastustyöstä. Ajatellen ohjelmia, joita jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat, rikkomuksia koskevat kansiasääntöjä ovat huomattava mm, osa, minusta tuottavan osan arvioidusta virheasteista. Esimerkiksi mitä tulee Euroopan sosiaalirahastoon, meidän syvä analyysimme osoittaa, että kansallisen sääntöjen rikkomukset ovat vastuussa 86 prosentista kokonaisesta virheasteesta. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan sosiaalirahaston osalta 1,9 prosenttia 2,2 prosentista virheastetta tulee kansallisten sääntöjen rikkomuksista. Nämä ovat sääntöjä, joista jäsenvaltiot ovat päättäneet ja hyödynsaajat ja kansalliset äh, tahot ovat velvollisia noudattamaan ja valvomaan näitä sääntöjä. Ajatellen sääntöjen monimutkaisuutta, joka on pääsyy virheisiin. Kysymys on asiasta, jossa vastuu on jaettu. Komissio on käynnistänyt kunnianhimoisen yksinkertaistamisagendan viime vuonna, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehityspakettiin ja 57 sektorikohtaiseen esitykseen. Kuitenkin tämä yksinkertaistamisen tavoite on nyt jo uhattuna. Ensimmäisessä yksinkertaistamisessa tulostaulussa, joka hyväksyttiin viime syyskuussa, saatamme nähdä, että jos edustusta on saavutettu esimerkiksi uuden varantoasetuksen myötä, esitykset, jotka tehtiin käynnissä olevissa neuvotteluissa, jotka koskevat sektorikohtaista oikeudesta perustaa, ovat vakava huolen aihe. Esimerkiksi esitykset, jotka sisältävät ylirasitettua päätöksentekoa, jo sitä, että luotiin perusteettomia raskaita menettelyjä, esimerkiksi komitologian menettelyjä, tai toimeenpano sääntöjä, jotka korvasivat delegoituja säädöksiä. Komissio on esittänyt yksinkertaisimmitettuja sääntöjä osallistumiselle Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Kultainen sääntö yksi hanke yksi rahoitusaste oli, tavoit, oli sellainen, joka tavoitteena oli saada aikaan rahoitus yksinkertaisemmaksi. Samassa mielessä tällainen yksinkertainen rahoitusaste flat rate epäsuorille maksuille oli suunniteltu, mutta nämä suunnitelmat on nyt uhattuina lainsäädännössä, mutta haluamme nähdä, yksinkertaistaminen kuitenkin on osa siinä ratkaisua siihen, mitä voidaan vähentää virheitä. Jäsenvaltiot ovat myöskin velvollisia tekemään kotittävänsä, jotka liittyvät kansallisen sääntöjen mutkikkuuteen, joka johtaa siihen, että tuen saajat tekevät virheitä ja syntyy myöskin sitä, että on vaikea valvoa kustannustehokkuutta. Tämä on viesti, jonka olemme välittäneet eteenpäin keskustelun jäsenvaltioiden kanssa terveestä rahoitushallinnosta ECOFINissa. Tämä on myöskin kysymys, joka kiinnittää enemmän ja enemmän huomiota eh, jäsenvaltioiden korkeimmissa tiinitarkastuselimissä. Tämä on viesti, jonka meidän kaikkien tulee toistaa kotimaassa ja jonka voitte välittää omille eh, tahoillenne kansallisissa parlamenteissa. Mutta nyt haluaisin jatkaa tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksen tuloksia vuodelta 2011. Kaikki sitoumukset koko budjetissa ovat vapaita varsinaista asiavirheistä. Tämä koskee myöskin ulkoista apua, kehitystä, laajentumista ja hallinnollisia maksuja. Tilanne kohesiopolitiikan osalta on parantunut huomattavasti verrattuna vuoteen 2010. Siinä mielessä, tämä on huomattava virheasteen vähentyminen. Ennen kaikkea Euroopan sosiaalirahasto, joka ensimmäistä kertaa on saanut oman lukunsa tilastumistumen vuosikertomuksessa, on lupaavassa tilassa. Mitä tulee aluepolitiikkaan, virheaste on alentunut 40 prosentilla ja suurin osuus jäljellä virheistä johtuu julkisissa hankinnoissa tehdyistä virheistä. Tämä myönteinen kehitys vahvistaa jälleen kerran sen, että hallinnointi- ja valvontajärjestelmät toimivat huomattavasti paremmin nykyohjelmakaudella verrattuna aiempiin. Se osoittaa myös sen, että komissio on tarkkaavainen ja on voimakkaasti sitoutunut käyttämään kaikkia olemassa olevia oikeudellisia välineitä sen varmistamiseksi, että EUn varoja käytetään asianmukaisesti ja jos näin ei tapahdu, että maksuprosessit pysäytetään, kunnes korvaavat toimet on pantu toimen paikan päällä. Sen lisäksi jäsenvaltioiden kuitenkin täytyy ottaa lisäaskelia vahvistaakseen ponnistuksia niin, että saadaan vahvistettua tätä virheiden määrän vähentymistä tällä politiikan alueella varmistamalla sen, että hallinnon vertailu toimii asianmukaisena tehokkaana filterinä virheitä vastaan. Virheiden lisääntyminen maatalouden alueella koskee ennen kaikkea maaseudun kehitystä. Suurin osa virheistä tällä alueella liittyy siihen, ovatko hankkeet oikeuttuja samaan tukea, onko asianmukaisia ALV-selvityksiä vai onko niin, että on otettu julkisen, julkisten hankintojen sääntöjä. Kuitenkin eh, maatalouden pääosaston pääjohtaja on jo ennakoinut tilannetta ja on ehdottanut sitä, että tehdään varaus eh, maaseudun kehitykseen vuotuisessa toimintakertomuksessa 2011. Tähän liittyy myöskin toimet, joilla pyritään taistelemaan epäsäännönmukaisuuksia vastaan ja estämään samantyyppisiä tapahtumia toistumasta vallitsevalla ja tulevilla ohjelmakausilla. Perussyinen tutkiminen, jota virheessä on käynnistettiin läheisessä yhteistyössä hallintoviranomaisten kanssa ja maksavien viranomaisten kanssa jäsenvaltioissa, tavoitteena saada aikaan korjaavia toimenpiteitä, jotka edelleenkin voidaan panna toimeen vallitsevalla ohjelmakaudella. Tiedottaminen ja tietoisuus, tietoisuustoimenpiteet jäsenvaltioissa äh, vahvistuivat ja tilastustumistuin toteutettiin niin, että se keskitti erityisesti huomiota virheasteeseen. Komissio on sitä mieltä, että tässä tilanteessa jäsenvaltioiden viranomaisten mukaan vetäminen on sellaista, että sitä pitää vahvistaa. Tähän liittyy jaettu hallinnointi ja tähän liittyy myöskin kansalliset säännöt, joita pitäisi tarkastaa. Ennen kaikkea ajatellen kansallisten elinten osallistumista eh, kontradiktoriseen prosessiin tuomioistuimen kanssa on ollut suureksi avuksi, kun ongelmia on voitu havaita jäsenvaltioiden järjestelmien tasolla tai kun kysymys on ollut kansallisista säännöistä. Tästä syystä perusteluissa tapauksissa niin sanottu kolmikanta niin sanotut kolmikantakokoukset voidaan katsoa hyväksi käytänteeksi selvittää kysymyksiä ja vahvistaa keskinäistä ymmärrystä. Mitä tulee sisäisen politiikan alueeseen, me olemme myöskin kohdanneet siellä kasvavan virheasteen. Minusta tämä politiikan alue on hyvä esimerkki syklisestä vaikutuksesta, joka ohjelmillamme on, kun mutkikkaammat maksut ovat huomattavasti suurempi osa maksuista ohjelmakauden loppuvaiheessa. Komissio on tarkastelemassa näitä tapauksia, jotta voidaan välttää samantyyppisiä ongelmia lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä horisontti 2020 tulee johtamaan lisäyksinkertaistamiseen ja siis myöskin vähemmän, vähempiin virheisiin. Kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että virhe ei ole sama kuin petos. Virheen tapahtuminen ei merkitse sitä, että varat ovat kadonneet, hukattu tai että niitä on käytetty väärin. Tämä merkitsee sitä joidenkin hankkeisiin on silloin, kun valvonta on tehty, tapahtunut tiettyä, niihin on kostunut tiettyä heikkousta, joka liittyy toimeenpanoon tai siihen, että on tehty selvityksiä maksusta, jotka eivät ole olleet oikeutettuja tai on tehty virheitä laskelmissa. Hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät tunnustamisten jäsenet, haluan sanoa, että olen iloinen siitä, että tunnustamisten jälleen kerran vahvistaa sen, että komissio on menossa oikeaan suuntaan. Kuitenkin voit olla varmoja siitä, että komissio ryhtyy kaikkiin välttämättömiin aloitteisiin tarttuakseen niihin heikkouksiin, joita tunnustamisten on havainnut. Tämä ennen kaikkea koskee maaseudun kehitystä. Jotkin tilastomistojen havainnoista ovat selkeästi yhteydessä seuraaviin, seuraavaan ohjelmien sukupolveen. Niin tavoitteena pyritteenä on, että pyritään parantamaan niiden rakennetta, sääntöjen rakennetta ja hankkeita tavalla, joka ei ollut mahdollista valitsevalla rahoituskaudella. Komissio tästä syystä pyrkii muuttamaan ohjelmia ja tekemään alakohtaisia esityksiä niin, että pyritään helpottamaan, yksinkertaistamaan sääntöjä ja prosesseja niin, että saadaan helpompaa oikeuden, oike, oikeutettua varojen saantia EU-varoista ja vähentämään riskejä, myöskin vahvistamaan rahoituksellisten toimijoiden vastuuta ennen kaikkea jäsenvaltioissa ja myöskin saman avointa, avoimuutta hallinnon tuloksiin. Komissio pyrkii tässä myöskin paremmin toimimaan ohjaavana silloin, kun on kysymys yhteishallinnosta alueella, alalla, jossa 80 prosenttia EUn budjetista pannaan toimeen yhdessä kumppaneiden kanssa jäsenvaltioissa. Ennen kaikkea komissio ehdottaa, että kaikki epäsäännöllisyydet, jotka komissio tai tilintarkastustuistuin ovat havainneet, jotka vaikuttavat tileihin, joita jäsenvaltiot välittävät, johtavat välittömiin nettorahoituskorjauksiin. Komissio myöskin korostaa enemmän ohjelmien suorituskykyä ja lisäarvoa, joka niiden tulisi antaa ennen kaikkea kansalaisille ja yrityksille. EU-budjetissa on kysymys investoinneista Euroopan kansan, kansalaisten, Euroopan ihmisten ja kumppaneiden hyväksi. Tämä on selkeä tavoite ja tärkeimmät suoritusindikaattorit sisältyvät kaikkiin komission esityksiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme mitata suorituskykyä tarttua heikkouksiin ja muuttaa suuntaa silloin, kun se on tarpeen. Minä toivon, että lainsäädäntöviranomaiset pian pääsevät sopimukseen niin, että tärkeä valmistelutyö, jota aikaan kunnollinen rahoituksen toimeenpano voidaan käynnistää. Intensiivinen työ ja keskustelut ovat edessämme. Voin vakuuttaa, että komissio on käytössänne antaakseen sen mahdollisuuden, että keskustasta tulee paras mahdollinen vastuuvapaudesta keskusteltaessa vuodelle 2011. Hyvät naiset ja herrat, kiitos tarkkaavaisuudestanne. Mr. Commissioner Shemeta, thank you very much. Kiitoksia herra komission jäsen Shemeta puheestanne ja komission lausumasta tilintarkastustuomio Istuimen vuosikertomuksesta. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijä Hinskajalle. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puhemi- puheenjohtaja. Kiitoksia presidentti Caldeira, arvoisa komission jäsen Shemeta, hyvät Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tuo tänään meille yhden tärkeimmistä työkaluista, joita parlamentilla vastuuvapausmenettelyssään on käytettävissä, nimittäin vuosikertomuksen 2011 ö, varainhoitovuotta koskien. Ja tilintarkastustuomioistuin tulee negatiiviseen lopputulokseen jälleen kerran. Tämä ei ole hyvä asia. Tämä jos ajatellaan Euroopan toimielimiä, komissiota etenkin, joka on vastuussa budjetin toimeenpanosta, mutta myös parlamenttia, niin tämä kannustakoon meitä työskentelemään sen hyväksi, että Euroopan veronmaksajien rahat käytetään paremmin, kun on kyse siitä, että pyritään rahoittamaan ja toteuttamaan Euroopan unionin tavoitteita. Tällä lainsäädäntökaudella komissiolla on vielä yksi mahdollisuus päästä positiiviseen arviointitulokseen. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että virheasteet täytyisi pystyä puolittamaan. Olen kovasti jännittynyt näkemään, ottaako komissio tämän haasteen vastaan. Huonommaksi tämä ei ainakaan mene tai ole mennyt, sen voimme sanoa, mutta kun katsotaan yksityiskohtaisesti tätä vuosikertomusta, niin nähdään, että kuvassa on aika paljon varjoja, mutta jotain valopilkkujakin erittäin tärkeässä budjetin alueessa, johon käytetään paljon rahaa, nimittäin aluepolitiikassa. Tämä näkyy. Siellä virheaste on parantunut, mikä osoittaa sen, että parannuksia on mahdollista tehdä, että suunnitelmat ovat vaikuttavia ja että me olemme kehittäneet tilintarkastustuomioistuimen antamia ohjeita ja nyt tämä alkaa näkyä. Toisaalta puolen meillä on kaksi tärkeää aihealuetta, joissa virheaste on huonontunut, erityisesti maatalouspolitiikka ja erityisesti sen toinen pilari eli kehitys ja sitten tutkimuspolitiikka. Tähän haluan vielä palata. Arvoisat kollegat, olen vakuuttunut siitä, että EU:ssa on jäsenvaltioiden budjetteja, joita hallioidaan huonommin kuin EUn budjettia, mutta meidän vastuullamme ei ole puhua siitä eikä huolehtia siitä, vaan se on jäsenvaltioiden vastuu. Meidän vastuumme on EUn budjetti ja sen tarkastelu. Ja jos me sen teemme, niin meidän on ihan pakko kohdata se tosiasia, että vaikka muodollinen vastuu onkin komissiolla kahdessa näistä kolmesta mainitsemastani aihealueesta, myös jäsenvaltiot ovat korkeassa vastuussa, koska näitä hallinnoidaan jaetusti. Eli voimme nyt sitten Justus Lipsius-rakennuksen suuntaan heittää, joissa usein puhutaan better spendingistä, niin voimme sinne heittää presidentti Calderan lauseen, ja tämä lausehan oli, oli että kansallisten viranomaisten täytyy EUn rahoitusvälineiden hallinnoinnissa ja valvonnassa toimia ja sitoutua voimakkaammin, sillä heidän roolinsa on se kaikkein tärkein. He ovat etulinjassa näiden rahoitusvälineiden käytössä. Arvoisat kollegat, en tiedä mitä te ajattelitte, kun luitte tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, mutta minua kyllä hiukan järkytti se kun luin jäsenvaltioiden hallinnoista ja valvonnasta ja kun luin siitä, että aluepolitiikka olisi voinut jo jäsenvaltiotasolla välttää 60 prosenttia löydetyistä virheistä. Ja kun nyt better spendingistä paremmasta varankäytöstä puhutaan, niin kyse ei pidä olla siitä, että säästetään tai leikataan, vaan siitä, että valvotaan paremmin. Ja jos jäsenmaat nyt haluavat parempaa varojen käyttöä, niin silloin heidän täytyy kysyä itseltään, miksi he eivät ole antaneet omaa panostaan tähän parempaan varojen käyttöön jo aikaisemmin, ja miksi neuvosto ei ole sisäisesti keskustellut siitä, miten yksittäisten jäsenvaltioiden suorituskyky olisi voitu parantaa omien, heidän omien velvollisuuksiensa toteuttamisessa. Itse asiassa EU-rahojen äh, hallinnointi ja valvonta on nimenomaan siellä usein törmännyt ongelmiin. Jäsenmaiden valvonnat ovat vain osittain vaikuttavia ja 60 prosenttia aluepolitiikan virheistä olisi voitu estää tunnistaa jo jäsenvaltioiden tasolla. Ja kun täällä tällaisia huomioita on, niin minä tulen siihen tulokseen, että leikkaaminen ei tule parantamaan näiden varojen käyttöä. Se tulee pienentämään budjettia. Ja itse asiassa tällä paremmalla varojen käytöllähän tarkoitetaan sitä, että nämä varat käytetään paremmin, eikä sitä, että ne poistetaan käytöstä. Joten tässä kyllä jäsenvaltioilla olisi parantamisen vara ja voisi olla tärkeää, että neuvosto nimenomaan keskustelisi tästä, kun nyt sitten puhutaan keskipitkän rahoituskehyksestä 2012-2014. Aluepolitiikassa virheaste on pienentynyt, se on hyvä asia, mutta virheitä on edelleenkin liikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että se mitä tähän asti on tehty ei vielä riitä, jotta lähestyttäisiin kahden prosentin kynnystä. Me kaikki tiedämme, kuinka vaikuttavaa aluepolitiikka on. On hyvin tärkeää, että saamme nämä virheet pois ja siksi minä ehdotan sitä, että tulevissa neuvotteluissa vastuuvapaudesta painotamme aluepolitiikkaa jossain määrin ja mietimme, mitä voitaisiin tehdä. Tässä pitäisi vielä parantaa komission vaikutusmahdollisuuksia. Meidän on mietittämä, miten voimme parantaa hallinnointia ja valvontajärjestelmiä jäsenmaissa, ja me voisimme, meidän pitäisi tarkastella myös sitä, miten finanssikorjauksia voidaan tehdä paremmin ja nopeammin, ja meidän pitää katsoa myös, mitä me voimme odottaa uusilta instrumentailta National Management kertomuksilta ja voimme tietysti jatkaa hallintolausumia, lausumia, miten voidaan niitä käyttää paremmin ja jatkaa tietysti siitä, miten saamme nämä nettokorjaukset selkeämmiksi sellaisten virheiden kohdalla, joita jäsenvaltiot eivät itse löydä. Minun mielestäni meillä on tässä käytössä erittäin hyvä instrumentti ja komission jäsen Shemeta hän sanoi, että meidän pitäisi myös pohtia gold platingia Miksi komissio ja parlamentti voisi pitäisi olla vastuussa siitä, että jäsenvaltiot rikkovat sellaisia sääntöjä, joita he ovat itse tuoneet? Tämä on ehkä provosoiva kysymys, mutta ehkä tässä valiokunnassa meidän täytyy sitä pohtia. Ylisääntely on asia, joka on otettava puheeksi, koska tämä on nimenomaan jäsenvaltioiden kysymys. Sitten meidän tietysti täytyy katsoa, mitä voimme siirtää aluetasolle ja tulemme puhumaan komission jäsenen Cholosin kanssa, joka tulee tänne vastuuvapausasioiden tiimoilta. Ja meillä on odotettavissa ehdotuksia häneltä siitä, miten saamme tämän virheastetrendin käännetyksi. Sitten tutkimuspolitiikka, jonka, josta meillä on hieman erilainen kuva, koska tässä me emme ole jaetussa hallinnoinnissa, eli tässä komissio ihan toden totta on vastuun kantajana, ja olen iloinen siitä, että ö, toimivaltainen komission jäsen on nyt ensimmäinen, joka tulee kuulemiseen tänne. Me odotamme häneltä ehdotuksia siitä, miten näihin tilintarkastustuomioistuimen huomioihin on vastattava ja mitä hänellä on sanottavaa niistä ja mil, millaisia ajatuksia Rova Kokenkyn tuo tänne, jotta nämä luvut saadaan paremman näköisiksi vastaisuudessa. Arvoisat kollegat, kahdessa edellisessä vastuuvapauskertomuksessa me olemme lähi edes ainakin sisäisissä keskusteluissamme määritelleet prioriteetteja, jotka me olemme vieneet komissioon ja joiden toimeenpanosta me odotamme sitä, että se johtaa virheasteiden pienenemiseen. Kun olen kaksi kertaa aikaisemmin tai kaksi edeltäjääni vastuuvapausesittelijöinä ovat lähteneet tätä työtä tekemään ja sitä aion jatkaa. Eli seuraavaksi tulen katsomaan, mitä kahden edeltäjänne prioriteeteista on tullut, mitä komissio on tehnyt niiden edistämiseksi ja mitä me löydämme seurantaraporteista siitä. Se, mitä on tehtävä, se on arvioit- tehty, se on arvioitava ja toki meidän täytyy tästä kertomuksestakin vetää johtopäätökset. Tein joitakin ehdotuksia tässä siitä, mihin suuntaan itse näitä keskusteluja veisi. Meidän on myös määriteltävä uusia prioriteetteja, joihin täytyisi kuulua sen, että vedämme johtopäätökset kaikesta tästä uudelle 2014-2020 äh, rahoitusjaksolle, äh, samoin myös äh, edellisen rahoitusjakson arvioinnille. Tässä ovat meidän mahdollisuutemme laskea virheastetta ja saada takaisin ne veronmaksajien rahat, jotka on käytetty väärin. Tämä on mielestäni meidän työmme, ponnistuksiemme ja kaiken huomiomme arvoista. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Kaja, herra Kaja on työskennellyt suuressa jatkuvuudessa ja osoittanut joitakin kohtia. Tässä mietinnössä on nyt moniakin asioita, joista on esitetty puheenvuoropyyntöjä. Eli ensiksi kollega Piima EPPstä, olkaa ja, herzlichen Dank, Herr... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin saumatta jatkaa siitä, mitä kollega Kaja, Gaja sanoi. Minä en halua toistaa asioita. Todellakin tilintarkastustuomioistuimen kertomus on hyvin avoin. Tästä sydämelliset onnittelut kollega Herra Kaldeiralle. Se on helpompi ymmärtää, se on selkeämmin jäsennelty kuin aiemmilla jaksoilla, joten voimme hyvin nopeasti saada kuvan siitä, mitä on odottavissa. Meitä mietityttää kuitenkin se, että vuonna 2009 meillä oli selkeästi pohjanoteeraus, mitä tuli virhetasoon, mutta 2010-2011 tapahtuu selvä käänne kehityksessä. Nyt on ollut korkeampi virheaste puhutte. Ja minua kiinnostaisi pääsyy tähän, miten tilintarkastustuomioistuin näkee sen, mikä on pääkohde arvostelulle, missä oletetaan syyn olevan. Tilastoista on osoitettu, mitkä alat ovat ne, jotka ennen kaikkea aiheuttavat virheitä. Kaija puhui ennen kaikkea tutkimuspolitiikasta. Meitä yllätti, minua yllätti maaseudun kehitys, jossa virheaste on 7,7 prosenttia. Miten se on mahdollista? Mitä on mahdollista tällä alalla, joka menettelyn osalta, ainakin oman alueeni osalta, näin asia näin, että se on ala, joka, ala, joka on hyvin avoin. Miten siellä voi tapahtua näin suuri virheasteen nousu? Tähän haluaisin kuulla tilastustuomioistuimen kommentin. Olemme oppineet, että vastuu olennaisimmiltaan on jäsenvaltioilla, Suurin osa virheistä on jäsenvaltioiden syytä. Minua nyt kun me olemme ratkaisevissa neuvotteluissa, mitä tulee rakennerahastoihin, niiden valvontaan, minkälaisia johtopäätöksiä tilintasostuomioistoin tekee tästä jäsenvaltioiden päävastuusta ajatellen nyt käynnissä olevia, käynnistyviä neuvotteluja rakennerahastoista ja valvontajärjestelmistä? Minkälaista parannusta te odotatte? Haluaisin myöskin tarttua yhteen asiaan, joka minusta on tärkeä. Nimittäin täällä pitkälti arvosteltiin myös julkisia hankintoja. Haluaisin siirtää katseen ehdollisuuteen. Eli rahat saadaan vain, jos eurooppalaista kilpailulainsäädäntöä on selkeästi tässä maassa noudatettu. Eikö tämä olisi tapa myöskin tulevaisuudessa välttää tällaista, niin että todellakin eurooppalaisten varojen myöntäminen pantaisiin voimakkaasti riippuvaiseksi Euroopan lainsäädännön toimeenpanemisesta jäsenvaltioissa. Ja sitten kysymys vielä siitä, että jäsenvaltiothan ovat saaneet oikeuden itse sertifioida omia valvovia viranomaisiaan, ja se komissio viime kädessä valvoo tätä, mutta rakennepolitiikassa ehkä olisi kuitenkin, että komission kenties pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä, mitä tulee sertifiointimenettelyyn, valvontamenettelyyn. Ajattelen näitä viime kädessä vastuussa olevia valvontaviranomaisia jäsenvaltioissa. Ja sitten yksi asia, joka myös minua on kovasti mietityttänyt, on se, että kun herra Caldeira, te kirjoitatte, että maatalouden pääosasto alue, maatalouden aluepolitiikan ja yhteistyön pääosasto e-, ei ole maininnut tehokkuuden ja säästäväisyyden periaatteita ja saman aikaan kuitenkin on vastuussa noin vähintään 20 prosentista budjettia. Herää minussa ainakin kysymys siitä, että eikö olisi syytä uudistaa asioita tällä suunnalla. Nimittäin meillähän on 2020 strategiaan, jossa on tulosindikaattoreista kysymys ennen kaikkea rakennepolitiikan alueella. Ja tämä on alu, asia, joka varmasti myös aluepolitiikassa johtaa selkeämpään eurooppalaisen politiikan ymmärtämiseen, mutta jos me katsomme tuloksia esimerkiksi koulun keskeyt, koulunkäynnin keskeyttäjiä tai päiväkotien lukumäärää, en tiedä, ovatko nämä nyt todella jotakin eurooppalaisia tehtäviä. Mihin nämä indikaattorit ovat meitä johtamassa? lähestymistapa on hyvä. Se, että me pyrimme menemään yhä enemmän taloudellisuuden tuloksiin, tuloksiin, tuloksen tarkastelun suuntaan, mutta saman aikaan kuitenkin me vedämme Euroopan politiikan puitteisiin sellaisia politiikan alueita, joiden osalta voimme odottaa suuria yllätyksiä, mikä sitten pitkälti tulee vaikuttamaan myös siihen, miten eurooppalaisia tehtäviä pannaan toimeen. Ja lopuksi vielä viittaus siihen, että me nyt odotamme vastauksia kuulemisissa komission jäsenten kanssa, vastauksia näihin kysymyksiin. Ja että meille ydinkysymys on olennaisin. Me olemme nyt ratkaisevissa neuvotteluissa, monissa kolmikataneuvotteluissa, mitä tulee nimenomaan rakennerahastojen oikeudelliseen, maatalousrahastojen oikeudelliseen uuteen suuntaan ja valvontamenetelmiin. Minkälaisia avainelementtejä tilintarkastustuomioistuin antaisi meille nyt mukaan näihin neuvotteluihin? Äh, Kiitoksia kollega Piipä. Seuraavaksi ALDE-ryhmän edustaja herra Olde. Thank you, uh, chair. It... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on jo lähes perin ne Eh, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja tässä tapauksessa nyt tilintarkastustuomio e- e- esittää lukunsa. Tämä ei nyt yllätä minua. Tämä on 18 kerta, kun tämä on negatiivinen tämä eh, lausuma. Eh, tuntuu siltä, että tässä nyt onnittelemme itsemme, koska sanotaan, että tilanne on stabiloitumassa ja että se on hyvä tilanne. mutta 3,9 tason prosentin virhetaso, kun otetaan korjaukset huomioon, niin silloinhan me pääsemme noin kahden prosentin tason, joka on kansainvälinen eh, taso ja erittäin tyydyttävä. Minä nyt eh, kysyn, että onko tilintarkastustuomio istuin samoilla linjoilla. Minä itse en olisi. Minun mielestäni tilanne ei ole niin hyvä, koska tämä suuntaus ei ole vakaantumassa mitenkään, vaan se on huononemassa, koska meillä oli 3,8 viime vuonna ja nyt on 3,9. Ja minun mielestäni kaikki, kaikkien tilien osalta tämä ei mitenkään ole paranemasta. Ja kuinka me voimme parlamentin puolelta tähän vaikuttaa? Tässä viime vuosina me olemme monia toimia voimistaneet, mikä ei ole kuitenkaan helpottanut. Ja viimeisessä institutionaalisessa sopimuksessa me halusimme vuosittaisen yhteenvedot ja vasta viime vuonna sitten tällaisia saatiin. Se oli tietenkin vähän myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Me emme kuitenkaan voineet niihin tutustua, kun ne tulivat meille vain alkukielellä, ja se on vähän ongelma. Minä nimittäin en tsekin kieltä minäkään osaa, kuten eivät monet muutkaan, joten kyllä tätäkin pitäisi parantaa. Kuluneena vuonna eräs tärkeä asia, josta kukaan ei ole puhunut, on, että meillä on uusi rahoitusasetus mitä tilintarkastustuomioin istuin arvelee, mikä sen eh, vaikutuksia sillä tulee olemaan, minkälaisia konkreettisia parannuksia te odotatte. Parlamentti nimittäin on hyvin kauan pyrkinyt jo yksinkertaistamaan näitä menettelyjä ja tulos on siinä. Ja nyt olisi ollut hauska saada siitä jonkinlainen arvio ja kommentti, eli miten te arvioitte uuden asetuksen vaikuttavan? Se on, siinä on kaikkein tärkeimpiä asioita mukana, eli, eli juuri tämä, että 80 prosenttia rahoista päätetään jäsenmaiden, käytetään jäsenmaiden päätöksellä ja jo antaa siitä poliittista vastuuta. Parlamentti toivoo, että jäsenvaltiot antavat lausuman sopivalla, sopivasta hallinnollisesta talosta, onpa se sitten kysymyksessä liittovaltio tai, tai muuten, mutta jossakin poliittinen vastuu täytyy olla jäsenvaltioissa. Neljä maata tekee tämän ja tämä on hyvin tärkeä asia ollut meidän parlamentillemme. Se on nyt mukana tässä uudessa rahoitusasetuksessa ja periaatteet on hyväksytty Olisi ollut hauska, jos eh, tästä tilin eh, tarkastustuomioistuin olisi ottanut kantaa näihin eh, neljään maahan. Eli onko näissä maassa paremmin hoidettu asioita varainhoitoasetuksen mukaan kuin muissa? En ole ollenkaan tyytyväinen tähän tulokseen, minkä tilintarkastustuomioistuin meille esitti. Meillähän on seuraavat vaalit vain puolentoista vuoden kuluttua. Ja tässä on nyt viimeinen kertomus esitetty ennen vaaleja. Eli miten tässä nyt sitten, kun ajattelemme 18 vuotta taaksepäin, niin joka vuosi tilintarkastustuomioistuimen kertomus on ollut negatiivinen. Voimmeko nyt jatkaa tällä tavalla? jos aina vain saimme negatiivisia tuloksia. Kiitoksia. Sitten vihreiden edustaja kollega Sans, olkaa hyvä. Ik wil ehm, de rekenkamer danken voor het geleverde Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä työstä. En ole vielä perehtynyt yksityiskohtaisesti tähän vuosikertomukseen, mutta ensi silmäyksellä näyttää siltä, että työ on tehty perusteellisesti. Ja sanoisinko nyt, että pedagogisestikin tämä on aika hyvin esitetty. Arvoisa herra Caldera, olette täällä jo vaikka kuinka monetta kertaa vieraanamme. Tämä on jo vuotuinen ö, tapa ja aina kuulostaa vähän samanlaiselta teidän puheenne ovat aina vähän samalta kuulostavia. Tämä ei ole teidän henkilökohtainen virheeni, mutta minua se kyllä ottaa vähän aivoon. Edistystä ei tapahdu. Ja mikä vielä pahempaa on, että ens, tämä on ensimmäinen varainhoitovuosi, jolloin Barroson toinen komissio on täysin vastuussa tästä. Viime vuonna saatoimme vielä sanoa, että osa komission jäsenistä ei ollut paikalla ja niin edelleen, mutta tämä on nyt tärkeä vastuuvapausmenettely, todella tärkeä. Nimittäin nyt komissio, Barroson toinen komissio on täysin vastuussa tästä kaikesta. Sitten kuuntelen herra Symeteriä ja voin vain sanoa sen herra Symetä, meillä on hyvät työolosuhteet, me olemme, tai työsuhteet, suhteet keskenämme, me olemme usein siinä onnellisessa asemassa, että käytte täällä valiokunnassa vieraanamme, mutta nyt piditte pitkän puheen ja kysynkin nyt sitten itseltäni, oletteko te ja teidän kolleganne komission jäsenet, elättekö te oikeassa maailmassa, todellisessa maailmassa? Te sanotte, että olemme oikealla tiellä No sitten ähm, tilintarkastustuomioistuin antaa luvut, mutta eihän nämä, eiväthän nämä luvut kerro, että me olisimme oikealla tiellä. On totta, että 2006 virheaste oli 7,3 ja vuonna 2009 prosentti oli 3,3, mutta se, äh, me olemme nyt lähteneet pois tältä laskevalta trendiltä. Te sanoitte, että me olemme pysyneet alle 4 prosentissa. Nyt se luku on 3,9 prosenttia, mutta 2009 vuodesta tähän hetkeen on taas tullut puoli prosenttia lisää. Ei tätä nyt voi sanoa oikeaksi tieksi. Ja mm, tuosta Vuosikertomuksesta voi lukea, mitkä poliittiset aihealueet ovat erityisen virheellisiä. Maaseudun kehitys, maatalouspolitiikka, energialiikenne, maat, sosiaaliset. Melkein koko budjettihan tässä luetellaan. Kahdella alueella joista kaksi kollegaanikin jo puhuivat. Virheet, virheasteet ovat parempia suhteessa viime vuoteen tai parantuneet viime vuodesta. Toinen niistä on maatalous, sitten on maaseudun kehitys. Tämä on toki tärkeää. Ja siellähän me olemme myös kiinteässä yhteydessä jäsenmaiden kanssa. Ja sitten tutkimus on laskenut 3 prosenttiin. Tämä on tärkeää komissiolle, mutta sitten aluepolitiikka ja liikelle. Siellähän virheaste on hyvin korkea, 6 prosenttia. Sehän on hyvin korkea taso. Ja haluaisin vielä sanoa herra Mulderille, että ähm, jäsenvaltioiden vastuu tekin herra Semeter sanoitte tämän aivan selvästi, että tämä on myös mustaa valkoisella luettavissa tästä vuosikertomuksesta. Esimerkiksi aluepolitiikassa 60 prosenttia näistä virheistä olisi voitu huomata jo jäsenvaltioissa. Sama luki viime vuonnakin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa, emmekä me silti ole saaneet tässä aikaiseksi edistystä, ja sen takia minä todellakin toivoisin yhteistyössä esittelijän kanssa voivani myötävaikuttaa siihen, että nyt löytäisimme metodin, miten me voisimme tällä parlamentilla työskennellä sen hyväksi, mehän olemme sitä jo monta vuotta yrittäneet, että jäsenvaltiot kantaisivat oman poliittisen vastuunsa, jättäisivät kaiken me olemme tässä jo yrittäneet vaikka minkälaisia konsteja saadaksemme jäsenvaltiot oikealle tielle, mutta se ei ole toistaiseksi onnistunut. Tämän täytyy olla meille tässä vastuuvapaudessa hyvin tärkeää. Me emme voi ainoastaan sanoa, että me ö, sysäämme tämän syyn nyt komission niskoille. Komissio ei ole saanut mitään aikaiseksi, mutta samalla meidän täytyy tietää, että jäsenvaltiotkaan eivät ole tehneet töitään kunnolla. Tämä on tehtävämme vastuuvapausmenettelyssä. Meidän täytyy esittää kysymyksiä komissiolle, komissaarille, hänen täytyy aivan konkreettisesti osoittaa, miten tämä nouseva virheaste trendi on selitettävissä ja miten voimme kääntää sen taas laskevaksi. Ja tähän täytyy saada myös aikataulu, miten tämä tapahtuu. Ja toista Toiseksi ja yhtäaikaisesti meidän täytyy myös hyvin vahvasti fokusoida neuvostoon. Tämänhetkisen neuvoston puheenjohtajamaahan, jolle meidän on annettava viesti, hän tulevat tänne muutaman viikon päästä vieraiksi. Meidän on sanottava heille ja selvitettävä heille, miten vastuuvapauden kanssa on tarkoitus menetellä. Ja kyllä minä tässä nyt odotan jo joitakin ongelmia. Minä olen 13 kertaa mukana vastuuvapausmenettelyssä eikä neuvosto ole ikinä ottanut sitä oikein vakavasti. Tästä ei keskustella neuvostossa vakavasti. Ajatellaan, että tämä on ihan normaali menettely läpihuutojuttu, mutta ei se sitä voi olla, jos me luemme vuosikertomuksesta, tuomioistuimen vuosikertomuksesta, kuinka tärkeä vastuu jäsenvaltiolle tässä on, niin asia ei voi olla näin. Tässä ovat nämä viestit, jotka minun mielestäni meidän täytyy tässä saada esiin, ja siksi pyytäisin neuvoston maata, että ottakaa tämä vakavasti, älkääkä tulko tänne jonkun näköisen kopion kanssa, joka on ehkä pöytäkirja jostain keskustelusta tai kokouksesta, joka on kestänyt puoli tuntia neuvostossa. Eilen illalla minä en ehtinyt tutustua tähän perinpohjaisesti, vaikka olin näin luvannutkin tehdä. En löytänyt, se johtui siitä, että en löytänyt tätä omasta lokerostani ja siksi en voi nyt tämän tarkempiin yksityiskohtiin puheenvuorossani mennä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Sören Sörgat Gue eh, ryhmästä, olkaa hyvä. Eh, <clears throat> Tack eh, för ordet. Kiitos puheenjohtaja ja hyvin paljon kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle tästä kertomuksesta. Minulla on kolme kysymystä ja sitten minulla on yksi vähän yleisempi kommentti. Ensimmäinen kysymykseni on, että liittyy sellaiseen ilmaisuun, joka täällä on ollut käytössä. Tilintarkastustuomioistuimen presidentti käytti sitä englanniksi. The main source of error, eli pääasiallinen virhelähde, oli se, että ilmoitetaan liian suuria kuluja. Se on hyvin kiinnostava huomio, varsinkin kun mietitään, että mikä on tällainen virhe. Minä haluaisin tietää, kuinka paljon on sellaisia tapauksia, joissa kulut on arvioitu alakanttiin. Koska jos me nyt puhumme tässä virheestä, niin joskushan voidaan puhua siitä, että ilmoitetaan liikaa kuluja ja sitten taas päinvastoin. Mutta tässä onko jos on kysymyksessä säännöllinen kulujen yliilmoittaminen, niin siinähän on sitten systemaattinen hanke takana saada rahaa, ylimääräistä rahaa. No sitten Euroopan kehitysrahasto. Meillä on sähköinen liite, jonka olemme saaneet, ja se, siitä me havaitsemme, että virhetaso tässä kulupuolella on yhä edelleen tämän rahaston kohdalla eh, merkittävä. Meillä on 3,4 siirrytty 5,1 prosenttiin. Nyt minä haluaisin vastauksen, missä, mikä tämä konteksti on ja miten tämä eh, negatiivinen kehityskulku on syntynyt. Sitten kolmas kysymykseni. on kysymys maataloudesta. Maataloudessa huomaamme, että täällä on virhetaso johdonmukaisesti ollut nousussa. Ja niiden tietojen mukaan, joita minulla on, minä kysynkin teiltä, että ovatko ne todenmukaisia. Niin, maataloudessa on 2011 tehty enemmän tarkastuksia ja jos näin on, niin silloin on todettava, että kun valvonta paranee, niin silloin huomaamme myös enemmän virheitä. Olisin halunnut myöskin tästä teiltä kuulla, että mikä yhteys on valvonnan lisääntymisellä ja virhetason nousulla? Onko sellaista yhteyttä? Sitten kysyn vielä lopuksi, että koskeeko tämä muitakin aloja? Jos muilla aloilla tehdään lisää valvontaa, niin löytyisikö sieltäkin enemmän virheitä. Se, siinä olivat kolme kysymystäni. Sitten vähän yleisempi kommenttini. 2006-2009 me olemme huomanneet, että virhetaso on laskenut ja me myöskin kuulimme komissiota. Ja se kertoi, kertoi siitä, että komissio on tehnyt aloitteita, joka on tähän vaikuttanut. Ja se on ihan hyvä näin, mutta 2010 vuoden jälkeen tilanne on huonontunut. No niin sitten komissio sanoi, että tässä on kysymys sattumasta ja siitä, että, että näin nyt sattui vain tänä vuonna käymään. Ja sitten vuonna 2011 kehitys on jälleen negatiivinen. Onko tässäkin nyt vain sattumasta? sattuma kyseessä vai vaiko komissio, joka on vastuussa, onko asioista asia näin vain silloin, kun asiat menevät hyvin, eikä ollenkaan silloin, kun asiat menevät huonosti. Aivan kuten täällä on sanottu, en minäkään voi kuvitella, että parlamentti lähtee vaaleihin sellaisessa tilanteessa, jossa tulos varainhoidosta on ollut negatiivinen kolme vuotta peräkkäin. Meidän täytyy katsoa tilannetta ja parantaa asioita. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun 18 vuoden aikana komission eh, tilinpito on sellaista, että parlamentti ei ole voinut sitä hyväksyä parlamentti on valittu kansalaisten toimesta. Ja jos kolme vuotta ollaan punaisella, niin kyllähän tietenkin valitsijat siihen reagoivat. Kiitoksia, herra Epping. Ja sitten rouva Andreasen, olkaa hyvä. Eh, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä voin kuvitella, missä tilanteessa herra Shemeta tällä hetkellä minä työskentelin aikoinaan herra Kallasille, hänen edeltäjälleen Euroopan komissiossa, joka oli vastuussa budjetin valvonnasta, ja voin muistaa, että me vuosittain tulimme tähän saliin vavisten, sillä Euroopan parlamentin, olen varmoja sitä, että Euroopan parlamentin jäsenet kohtelisivat meitä kaikkea muuta kuin silkkihansikkain. Sen jälkeen ei ole kovinkaan paljon muuttunut tämä korkeampi virheaste itse asiassa sisältyy jo budjettiin siihen, miten varoja sidotaan, miten on erilaisia maksimarahoja erot ovat hyvin suuria. Ja tämä liittyy myös siihen, että tässä talossa toivotaan yhä enemmän Eurooppaa, yhä enemmän varoja, yhä enemmän valtaa Euroopalle. Tehdään erilaisia ilmoituksia, mutta niitä ei voida sitten toteuttaa. Viime vuonna oli budjetti ylijäämää 1,5 miljardia, 2010 1,4 miljardia. Euroopan unionilla näyttäisi olevan riittävästi varoja. Ja tästä syystä itse asiassa pitäisikin kysyä, miksi budjettia halutaan aina vain suurentaa, vaikka ei kuitenkaan onnistuta hyvin toteuttamaan budjettia. Nyt 18 kerran ei lopputulos tässä kertomuksessa ole mikään hyvä ja ajatellen maaseudun kehitystä, ympäristöpolitiikkaa, niissäkin on korkea virheaste. Nämä ovat alat, jotka ovat erityisen tärkeitä Euroopan komissiolle, mutta siitä huolimatta näillä alueilla ei onnistuta pääsemään virheasteessa alle 2 prosentin. Aluepolitiikka, energia, liikenne, jotka ovat myöskin näisiä keppihevosia Euroopan politiikassa, siinäkään tämä ei onnistu. Mutta ehkä meillä on liian suuria odotuksia. Ehkä on niin, että byrokratia tässä on aivan liian vahva virat, virkamiehet, rakenteet. Brysselissä päätetään, mitä jossakin osassa jotakin maata tulee tapahtumaan. Annetaan tiettyjä ohjeita eh, ja Brysselistä sanellaan, miten jäsenvaltiossa asiat pitää säännellä. Ja tämä byrokraattinen menetelmä minun mielestäni tässä törmää vähän vähältä omiin rajoihinsa. Ja sitten kysymys, joka haluaisin esittää. Siinä on kysymys luvusta, joka koskee kehitysapua, Euroopan kehitysrahasto. Siinä on 5 prosentin virheaste. Ja tästä syystä kysymykseni. Miten te näette, miten tätä käsitellään taseissa? Koska Euroopan kehitysrahasto antaa budjettitukea maille, joilla ei ole kovinkaan paljon kokemusta hyvästä hallinnointitavasta, esimerkiksi Haiti – jos katsotaan sitten tilannetta näissä maissa, onko varat todella käytetty hyvin, katsotaanko tätä vai katsotaanko sitten sitä, että varat ovat ylipäätään menneet perille. Jääkö tämä tähän vai tutkitaan todella sitä, että hankkeet todella on pantu hyvin toimeen paikan päällä ja että on saatu aikaan toivottuja tuloksia. Frau Andreasen. Sitten Rova Andreasen, olkaa Thank you, Chair. I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin muistuttaa meitä, missä kontekstissa me keskustelemme tästä vuosikertomuksesta. Me olemme kriisi, elämme kriisiaikoja ja komissio ja parlamentti vaativat 7 prosentin korotusta 2013 budjettiin ja me vaadimme myös 5 prosentin korotusta seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Me olemme keskustelleet täältä virheasteesta, mutta jos katson virhefrekvenssiä, niin on aika hälyttävää huomata, että 50 prosenttia siirroista suurimma, suurimmassa osassa budjettia omaa suuren virhe tason, yli 50 prosentin virhetason. Täällä on sanottu, että jäsenvaltiot eivät ota vastuuta. Tästä olen eri mieltä. Minä olen sitä mieltä, että komissiolla on tästä suurin vastuu, koska komissiolla on valta keskeyttää maksut, jos he näkevät epäselvyyksiä. Veronmaksajat asettavat rahansa komission käteen ja nimenomaan komissiolla on valta antaa näitä rahoja eteenpäin tai lopettaa rahoitus, jos he ovat sitä mieltä, että epäselvyyksiä liittyy niiden käyttöön. Haluaisin kysyä herra Kaldeiralta, onko hän näiden siirtojen ö, ö, tarkastelussa identifioinut tapauksia, joissa komissio olisi keskeyttänyt maksut, kun epäselvyyksiä on ilmennyt. Täällä on puhuttu hyvin paljon siitä, että virhe ei ole petos. Minun mielestäni se, että julkilausutaan menoja, joita ei ole oikeasti ollut olemassa, niin omassa maassani tällaisesta vastuuhenkilö joutuisi vankilaan. Minä pyytäisin tilintarkastajia kertomaan, ovatko he samaa mieltä, jos kerran virhe ei itse asiassa ole petos. Täällä on myös sanottu, että jäsenvaltioiden julkilausumat olisivat ratkaisu. Minun mielestäni jäsenvaltiot kokonaisuutena eivät voi ottaa vastuuta sellaisista rahoista, joita eri tahot eri puolilla maata hallinnoivat. Minun mielestäni ratkaisu olisi se, että tämä parlamentti kerrankin kieltäisi komissiolta vastuuvapauden. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että herra Caldeira puhuu reiluista tileistä. Minä haluaisin varmistua sitä, että ne ovat niin reiluja kuin väitetään, koska vuoden 2011 lopusta, lopussa komission budjettivastuuhenkilö sanoi meille, että budjetista puuttui helmikuussa 11 miljardia ja huhtikuussa oli puolentoista miljardin ylijäämä. En ole koskaan ollut missään järjestössä tai organisaatiossa, mukana, jossa ero budjetissa saattaisi olla noin suuri, muuttua noin paljon kahdessa kuukaudessa. Haluaisin kiinnittää huomioon myös siihen, että viime vuoden vuosikertomuksessa puhuitte e, ennakkorahoituksen huonosta raportoinnista ja tänä vuonna ette mainitse siitä mitään. Voisitteko kommentoida tätä, herra Kalleira? Kiitoksia. Ja, vielen Kiitoksia, rouva Andreasen kysymyksiä kertyy. Minulla on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä ja sen jälkeen pyytäisin vastausta. Inge Gressle on seuraava, olkaapa hyvä. Vielen dank. Kiitos. Herra puheenjohtaja, herra presidentti, minusta tämä on mielenkiintoinen tämä kertomus, kuten kollega Piper sanoi, se on avoimempi kuin aiempina vuosina. Yritän nyt kuitenkin todeta, saimmeko viime vuonnakin tiedot asioista, jotka liittyvät terveyteen maaseudulla. Ja huomaa, että joka vuosi tilastomistuomio muuttaa kriteerejä ja myöskin esimerkkejä. Se sekoittelee hiukan näitä tuloksia jaetusta vastuusta ja vastuusta, joka on yksittäisesti jäsenvaltiovalta komissiolle. Ja tästä syystä tämä on hiukan hämäävää ja meidän kannalta hiukan suututtavaa, joten on vaikea katsoa, mitä vuosien kuluessa on muuttunut koska nämä muutokset, joita tapahtuu, johtavat siihen, että avoimuus vähenee. Palaan tähän vielä uudestaan. Haluaisin esittää kysymyksiä. Mitä tulee rakennerahastoihin ja alue, energia ja liikenne, niin tässä hallintotapojen sekoittaminen johtaa avoimuuden puutteeseen, eli emme voi sanoa, minkälaisia tuloksia on syntynyt milläkin alueella. Ja samoin myöskin tutkimus ja sisäiset politiikat, sama tilanne. Kohesion osalta huomaan, että tilanne on huonontunut huomattavasti, mikä kuitenkaan käy selvästi ilmi kertomuksesti. Nyt vain on niin, että edes joka viides eh, maksu, joka viides maksu jo on sellainen, että siinä eh, on virheitä siis jopa neljäs, joka neljäs käytännössä. Eli minusta olisi tärkeää, jos kun me nyt olemme tekemissä kriisimaiden kanssa, että tässä erityisesti huolehdittaisiin tästä asioista. Mitä on tapahtumassa kohesiorahastolla, Mitä tapahtuu kohesiovarojen hallinnolle jäsenvaltiossa, koska siellähän ongelmat ovat hallinnossa? Ja sitten äh, haluaisin, että puhuisitte meidän kohesiorahastosta ja myöskin kysymyksistä, joka liittyy siihen, miten sekoitetaan näitä rahastoja. Kolmas kysymykseni olisi äh, ralli joukkosiirrot. Meillä on tällainen yhteensahasto 100 prosenttinen, jossa siis Euro- Euroopan unioni antaa varoista 100 prosenttia. Mikä on tulos tältä osalta katsottuna? Rallien tulos on huolestuttava. Meillä on historiallisesti korkein taso. Näin korkeita eh, ralleja meillä ei ollut missään vaiheessa. Minkälaisia johtopäätöksiä te teette tästä vai koskevatko nämä korkeat, koskeeko nyt nämä summat onko niitä, ne eivät koske niitä maita, jotka saavat rahat sataprosenttisesti EUlta. Miksi nämä rahat eivät liiku? Olisin hyvin iloinen, jos olen iloinen siitä, että puhuitte ulkoisten tilintarkastusten laadusta, jolla on suuri merkitys tilintarkastuksia tehtäessä. Olin hyvin turhautunut siinä, kun näin, miten tämä tilintarkastukset, miten suuri virhe aste niissä on. Totesitte, että niissä oli puolessa oli virheitä ja minusta tämä on sellaista, mikä pitäisi saada meidät mietteleeksi, koska jos henkilöt, jotka pitäisi olla alan ammattilaisia, saavat velvoitteen jäsenvaltioita tehdä näitä selvityksiä. Jos näihin tilintasuksiin voidaan luottaa, mitä sitten voidaan tehdä? Kiitos. Ja vielen dank und last but not least. Kiitoksia ja viimeisenä kollega Balchitis. Kiitos. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat prisidedu prie visų. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan kuten kaikki muutkin, minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta. Olisi hyvin mukava, jos saisimme asiakirjat vähän aikaisemmin, koska ei ollut nyt mitenkään helppo analysoida ja ymmärtää tätä näin lyhyessä ajassa. Minä olisin esittää kysymyksen tilintarkastustuomioistuimen presidentille, kun minä katson tätä tietoa, mitä kertomuksessa on ja aikaisemmissa kertomuksissa, niin haluaisin kysyä, kuinka luotettavaa kaikki tieto on kun vuodesta 1999 alkaen komissio on kertonut meille, että se ei saa luotettavaa tietoa jäsenvaltioista ja sen tähden komissiota ei voida pitää vastuullisena eh, tiedon oikeellisuudessa. Suudesta. Eli tällä tavalla mm, tuntuu, että jäsenvaltioista ei tule tietoa, joka liittyisi petoksiin. Kun me puhumme virheen määrittelemisestä, niin, niin virheen ja petoksen välinen erohan on hiuksen hieno. Kun ajattelen sellaisia tapauksia, missä tällaisiin varsinaisiin rankaisutoimiin tai tutkintatoimiin on lyhyt, ryhdytty. näiden rahoitusnäkymien valossa niin haluaisin sanoa, että kun tulimme mukaan, niin silloin me halusimme poistaa kaiken sen puutteellisuuden, jota meillä maissamme oli, emmekä halunneet samalla tavalla toimia EU-rahan kanssa. Kuitenkin nyt se tuki, mitä Euroopan unionilta saamme, jäsenvaltioihin, niin on vain 5-10 prosentin luokkaa kansallisesta talousarviosta. Siksi on hyvin tärkeää tätä taloudellista tukea kohdentaa tarkasti. Vuosikertomus, josta nyt tänään keskustelemme, siellä on sellainenkin kohta, jossa sanotaan, että vuoteen 2010 verrattuna riskin määrä on noussut 400 000 miljardiin euroon. Nämä luvut ovat aivan hurjia ja nämä kertovat siitä, että eh, virhe, virheitä, vaikka niitä prosentuaalisesti on vähän, niin siellä takana on hyvin paljon rahaa joka asiaan kuitenkin liittyy. Meidän pitäisi keskittää enemmän EU-rahan käyttöä. Hyvin usein näemme selvästi, että vaalien jälkeen kussakin jäsenmaassa – uusia ihmisiä tulee eri sektoreille ja nämä ihmiset eivät ole valmiita soveltamaan niitä monimutkaisia sääntöjä, jotka kullakin eh, sektorilla ovat käytössä. Eli meidän pitäisi nyt aloittaa siitä, että me käytämme EUn antamaa tukea oikein. Euroopan komission pitäisi sanoa oma kantansa asiasta ja tällä tavalla me ehkä voisimme välttää niitä eh, kysy ongelmia, joista keskustelemme jo 18 kertaa. Eh, Kiitoksia kollega. Nyt pyytäisin presidentti Calderaa ja komission jäsen Shemetaa puhumaan. Kuka haluaa aloittaa? Mikä olisi paras järjestys? Herra presidentti Caldeira, olkaapa hyvä. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Olen kiitollinen näistä kommenteista ja jäsenten ehdotuksista ja kommenteista tilintarkastustuomioistuimen työhön. Kiitoksia oikein paljon. Panen huomiolla merkille että meitä on toisaalta kiitetty avoimuudesta ja toisista toisaalta me on sanottu, että emme ole kyllin avoimia. Toisin sanoen halutaan yksityiskohtaisempaa tietoa. Vertailtavuus on yksi huolenaihe ja toki me olemme tehneet parhaamme, ja mielestäni olemme onnistuneet esittämään muutokset avoimella tavalla siten, että olemme antaneet lisäinformaatiota, ja, jotta tämä valiokunta voisi paremmin ymmärtää ongelmat ö, ähm, aluepolitiikassa ja maatalousalalla Totta kai meidän täytyy jokaisen muutoksen suhteen eh, spesifioida, mikä muutos on tapahtunut ja mikä sen eh, budjettivaikutus on. Ja mielestäni tämä valiokunta on nämä tiedot saanut transparentilla tavalla. Se tosi seikka että maks, nyt ollaan eh, ohjauskauden, ohjelmakauden viidennellä viidennellä vuodella muuttaa tilannetta, mutta näiden maksujen hallinnointi on kuitenkin vakaata minä viikonloppuna aina katson, kats, viikonloppuna katsoin läpi kaikki puheen ja on totta, että toistan itseäni, koska tämä on jo viides vuosi, kun tilintarkastustuomioistuin sanoo, että tarvitsemme yksinkertaisempia ohjelmia ja selkeämpiä tavoitteita on pystyttävä vertailemaan kustannustehokkuutta ja mita- mittaamaan sitä. Ja tätä tilintarkastustuomioistuin haluaisi. Ja tämä liittyy sektoriaalisiin ehdotuksiin, joista nyt keskustellaan maataloudessa, alueellisissa rahastoissa ja muissa rahastoissa. Ja tämä on se viesti, joka näissä lausunnoissa tulee esiin. Meidän täytyy vahvistaa komission valvovaa roolia. Meidän täytyy soveltaa vahvistettua rahoituskorjausmekanismia ja meidän täytyy myös saada aikaan kustannustehokkaita valvontamekanismeja uusiin rahoitusvälineisiin, koska nämä ovat tulevaisuuden kysymyksiä ja tulevaisuuden haasteita. Mitä tulee uuteen rahoitussääntelyyn, niin olemme selkeästi tuoneet esille näkemyksen siitä, että potentiaalia on, jos sektoriaalisia sääntöjä tehdään ja jos ne seuraavat noudattavat sitä, mitä nyt hyväksytyssä rahoitussääntelyssä on. Ja minä olen pannut merkille, että monet tiedonannot ja julkilausumat, niitä on mukana tässä rahoitussääntelyssä jo ennen kuin se on edes tullut voimaan. Tämä on mielestäni uutuus, että komissio on antanut neljä viisi julkilausumaa ja neuvostokin ja tämä parlamenttikin. Se tarkoittaa sitä, että, neuvosto, että neuvottelut eivät olleet helpot ja että lähtökohtaisesti jokaisella toimielimillä on ollut tarve selventää omaa näkemystään jostakin, mikä ei ole päätynyt lopulliseen tekstiin. Eli tämä on nyt se tapa, jolla meidän täytyy odottaa neuvottelujen tulosta siellä ja jopa yksinkertaistamisen suhteen julkisessa rekrytoinnissa. Meidän on tärkeää kiinnittää julkisiin hankintoihin merkitystä ja on tärkeää yksinkertaistaa asioita ja kunnioittaa yhtenäismarkkinoiden perusperiaatteita. Herra Mulder myös painotti hyvin selkeästi sitä, mitä me voimme odottaa uudelta rahoitussääntelyltä. Meidän on katsottava, miten sektoriaalinen sääntely muotoutuu ja miten sitä pannaan toimeen. Tässä on potentiaalia, jota meidän on vielä odotettava ja oltava varovaisia näiden asioiden suhteen. Te sanoitte myös, että virheaste on melko korkea. Minä olisin aika varovainen näiden asioiden suhteen, koska rahoituskorjaukset joita on tehty, liittyvät maksuihin, jotka on tehty aikaisempina vuosina, ei vuonna 2011. Minulle kyllä sopisi tämä ehdotus, jos korjaukset liittyisivät tuon vuoden maksuihin, mutta näin ei ole. Ne liittyvät aiempien vuosien maksuihin. Kaikki korjausmekanismit liittyvät aikaisempiin vuosiin, eivät vuoteen 2011. Me otamme tämän vahvasti huomioon ja mielestämme tämä on suuri edistys, että komissio on avannut kaiken tämän tiedon avoimeksi. Ja kun me katsomme tätä raporttia, me näemme varaukset pääosastoille ja sieltä näkyy selvästi, missä ongelmat ovat. Meillä on siis tämä tieto avoimella tavalla ja meidän täytyy rakentaa nyt tälle pohjalle ja luonnollisesti sitten ryhtyä niihin toimiin, joita se edellyttää. Kysymys siitä, miksi niin monet maatalouden tai maaseudun kehityksen alueet ovat ongelmallisia. Herra Piper puhui näistä alussa. Miksi tämä en menee pieleen? Minä uskon, että Selitys löytyy systems. kertomuksestamme. Tällä alueella nämä järjestelmät, joihin maksut perustuvat, ovat sellaisia, että niitä ei sovelleta täysin. Ne eivät siis ennaltaehkäise virheitä, eivätkä paljasta virheitä. Ja esimerkki, jonka annoin, liittyy ensimmäisen valvontatason ö, virheeseen maaseudun kehitysvaroissa. Tämä luonnollisesti liittyy myös virheeseen. Ensimmäisessä, ensimmäisellä puolustuksen tasolla, joka on siis jäsenvaltioiden taso. Totta kai jäsenvaltioidenkin säännöillä on merkitystä. Meidän täytyy löytää järjestelmä, joka on luettava mutta tällaiset, tällaisia ehtoja tai lähtökohtia ei ole asetettu eu tasolla. Tämä aiheuttaa sitten mutkikkuutta. On aivan totta, että yksinkertaisuutta on syytä vaatia, kun ajattelemme seuraavaa rahoituskehystä ja yleistä kehys sääntelyä. Siellä on kuusi eri tasoa, kuusi eri kerrosta sääntelyn suhteen, eli meidän pitäisi todella saada tätä yksinkertaistettua istua pöydän ääreen ja katsoa, mitä sille voisi tehdä. Kysymyksiä tuli valtavasti ja olisi hienoa vastata jokaiselle kollegalle, mutta on yksi elementti, jonka halusin vielä nostaa esiin. Nimittäin Eli enemmän valvontaa tarkoittaa enemmän virheitä. En tiedä, mihin tämä väite perustuu. Voihan siinä joku yhteys olla, että kun enemmän kontrolloidaan, tulee enemmän virheitä, mutta maatalouden kohdalla tämä ei varmaankaan pidä eh, paikkaansa, koska jos maataloudessa valvonnat toimivat niin kuin niiden pitäisi, niin silloin niiden olisi ehkäistävä näitä virheitä ja, ja, ja niiden olisi nimenomaan paikannettava näitä virheitä. Eli pikemminkin sanoisin, että kontrollit eivät tässä tapauksessa toimi. Esimerkiksi metsä, eh, metsien suhteen jos jossakin on laidunta siellä, missä pitäisi olla metsää, niin silloin tämä on, korjataan ja jokaisen jäsenmaan on tehtävä näitä kontrolleja joka vuosi. Jolloin tässä kohtaa jäsenmaiden täytyy päivittää omat järjestelmänsä ja muussa tapauksessa väärien maksujen riski on aina olemassa. Se, että ö, maksetaan ja sitten paikalla onkin rakennus, joka ei täytä maksujen ehtoja ja silti sille annetaan rahaa, niin tämä osoittaa valvontajärjestelmän heikkoutta eikä mitään muuta. Siksi virheaste maaseudun kehittämisen kohdalla on niin korkea. Järjestelmät eivät toivi, toimi niin kuin niiden pitäisi. Ja me huomaamme myös lisäkontrolleissakin ongelmia. Toisin sanoen kontrollien lisääminen ei välttämättä tuo mukanaan virheiden lisääntymistä. DDF-tapauksestakin on selvää näyttöä. Syyt siihen, että virheaste nousi, mutta tässäkin pääosaston johtajia ei ole hallinnoinut oikealla tavalla näitä varoja. Eli me voimme antaa tämän kaltaisia esimerkkejä tärkeistä virheistä, jotka ovat itse asiassa relevantteja. Ja se tarkoittaa sitä, että jonain tiettynä vuotena teidän esimerkkiaineistossa voi olla sellaisia virheitä, joiden vaikutus on suurempi ja silloin virheaste saattaa olla korkeampi. Mutta tilintarkastustuomioistuimen kanta tähän on hyvin selvästi sitten virheiden frekvenssi. Rova Andreasen, te olette huolissanne siitä, mekin huomaamme, että virheiden frekvenssi on noussut viime vuodesta joillakin alueilla enemmän kuin toisilla. Ja minä uskon, että kun puhumme virhefrekvenssistä, ymmärrämme tarkoin, mistä on kyse. Virhefrekvenssi on käsite, joka mittaa ongelmia – yhteistyössä, jota, johon me, jota me olemme tilintarkastaneet. Jotkut virheet eivät ole niin yhtä tärkeitä kuin toiset, esimerkiksi tuotantoketjussa, vaikkapa auton tuotannossa, niin siinä tietty auto, vaikkapa sadasta autosta 44 auto on virheellinen, mutta me emme sano, että kaikissa autoissa, näissä virheellisissä autoissa on ö, huono moottori. Saattaa olla, että taustapeili on vähän väärässä kohtaa tai jotain tällaista. Mutta jos me puhumme ö, näiden löydettyjen virheiden budjettivaikutuksista, niin silloin näemme virheiden merkittävyyden ja voimme arvioida, että viimeisten kolmen vuoden aikana, toki fluktuaatioita on ja niitähän on aina, koska väestökään ei ole vakaata, mutta no fluktuaatiota siis on aina, mutta selkeästi viimeisten kolmen vuoden aikana se intervalli, jossa suurin osa virheistä on, on melko vakaa, mutta se ei ole sellainen, että me voisimme olettaa, kuten oletatte? Meillä on todisteita siitä, että komissio on keskeyttänyt maksut silloin, kun epäselvyyksiä on ilmennyt. Jos te katsotte tuota vuosikertomusta, siellä on esimerkkejä siitä, että komissio on ottanut takaisin väärin maksetut rahat, kun tilintarkastustuomioistuin on huomannut, että epäselvyyksiä on joitakin esimerkkejä on siitä, että on vaadittu liikaa rahaa ja niin edelleen. Lopuksi vielä pari sanaa viimeisistä kysymyksistä. Niihin liittyen Rova Gressle otti esiin kysymyksen siitä, miksi ulkoiset tilintarkastajat eivät ole luotettavia. Tätä me korostamme erityisesti niillä alueilla, joilla tilintarkastusta on tehty, nimittäin tutkimuksen alueella. Siellä tilintarkastajat eivät ole täysin ymmärtäneet omaa tehtävänsä, eivät ole huomanneet niitä ongelmia, joita tuomioistuin on myöhemmin ymmärtänyt. Ja jos katsotte noita esimerkkejä, huomaatte, että kyse on keskeisistä tärkeistä ohjelmista, joita täytyy korjata, koska nuo tilintarkastajat eivät antaneet komissiolle oikeaa tietoa. Komission täytynee ottaa tämä vakavasti, työskennellä öö, työskenneltävä läheisessä yhteistyössä asianomaisten kanssa, jotta he saavat luotettavampaa tietoa päätöksenteon ja toimien, toimeenpanon pohjaksi. Me tarvitsemme lisää tietoa ja mielestäni tämä on elementti, joka meidän täytyy tästä kertomuksesta selkeästi nostaa esiin ja ottaa siitä onkeemme. Meidän täytyy mennä pidemmälle – suorituskykyraportoinnissa, erityisesti taloudellisuudessa ja tehokkuudessa, luotettavammassa tiedossa ja tämä tietysti riippuu myös jäsenmaista. Niidenkin on toimitettava luotettavampaa tietoa. Kohesiosta puhuttaessa meidän ei pidä sekoittaa tätä käsitettä kohesiorahastoihin, koska nyt puhumme alueellisista energia- ja liikenneasioista, eh, energiasta ja liikenteestä. Eli kun puhumme kohesiosta, emme puhu kohesiorahastosta sinänsä, vaan tästä kohesiopolitiikan alueesta, joka liittyy 27 jäsenmaahan mukaan lukien kohesiorahasto. Tässäkin tämä ongelma on hyvin samantyyppinen. Ensinnäkin meillä on ollut viivästystä alussa ja yksi tärkeä muutos viime jaksolta tähän jaksoon on se, että komission täytyy osoittaa viranomaisille ja jäsenmaille, että meidän on hallinnoitava näitä varoja. Jos katsotaan sosiaalirahastoa ensimmäistä kertaa, meillä on erillinen arviointi, jotta nimenomaan tuota rahastoa voidaan arvioida. Tämä on sitten aiheuttanut viivästyksiä maksuissa ja on hyvin korkea taso erityisesti rakennerahastojen osalla. Uskoakseni se, että jäsenmaat nyt vaativat rahoja takaisin suuremmassa mitassa – tietysti aiheuttaa komissiolle likviditeettiongelmia, kassavirtaongelmia, mutta meidän ei pidä sekoittaa luotettavuusongelmaa budjettiennakoihin. Nämä eivät ehkä ole samat nämä luvut tammikuussa ja huhtikuussa mutta kyllä tileistä sitten näkyy se kokonaiskuva. Lisätalousarvioita on monta vuoden mittaan ja te tiedätte sen paremmin kuin mitä, sen mitä tämä tarkoittaa. En sekoittaisi noita kahta toisiinsa. Arvoisa puheenjohtaja, minusta tuntuu, että olen puhunut jo liian pitkään. En vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta voin vastata näille jäsenille sitten kirjallisesti. Kiitoksia. Ja, dank. Äh. Kiitoksia, herra presidentti Caldeira. Tiedän, että teidän täytyy lähteä kokouksestamme muutaman minuutin kuluttua ja siksi haluaisin nostaa esiin yhden ajatuksen, jota te korostitte, nimittäin sen, että tilintarkastustuomioistuin on jo vuosien ajan kiinnittänyt huomiota siihen, että on välttämätöntä muuttaa työjärjestystä siihen suuntaan, että menettelyt yksinkertaistuvat, että komissio ja ennen kaikkea toimenpanopuolella myös jäsenvaltiot esittävät selkeitä tavoitteita. Mehän voisimme nyt yhdessä Johan Wolfgang von Goethen kanssa sanoa, että ihminen erehtyy niin kauan kuin hän johonkin pyrkii. Näin hän Goethe Faustissaan sanoi. Ja jos nyt puhumme virheasteesta, niin olisi väärin vaatia, että virheitä ei ollenkaan tapahtuisi, koska meidän pyrkimyksemme täytyy olla se, että me opimme jotain kokemuksistamme ja siksi on erityisen huomioisarvoista, että jo vuosien ajan kertomuksissanne on ollut toteamuksia tähän suuntaan. Varmasti kaikki ymmärtävät sen, että virheetöntä hallintoa ei voi ollakaan. Virheiden tekeminen on inhimillistä, mutta jos huomataan, että tietyt virheet koko ajan toistuvat tai tietyillä alueilla merkittävää edistymistä ei tapahdu, niin silloin toki ollaan sellaisen kysymyksen äärellä, jossa poliittiset vastuuhenkilöt täytyy saattaa vastuuseen ja tilintarkastustuomioistuin on tärkeä instrumentti juuri tässä, koska me emme voi katsoa suoraan hallinnon ytimeen ja siksi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset ovat komissiollekin tärkeä instrumentti sisäisten tilintarkastuskertomusten lisäksi. Tähän saadaan hyvä lisäelementti ja te, presidentti Caldeira, puhuittekin pistokokeiden problematiikasta ja metodiikasta. Siinä toiset asiat tulevat päivänvaloon ja toiset eivät ja on joka tapauksessa tärkeää, että pidämme metodiikkaa takaraivossa läsnä, mutta koko valiokunnan nimissä haluaisin vielä viitata siihen, että meille tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä yrityskertomukset että vuosikertomus ovat erittäin oleellinen instrumentti. Ne ovat tärkeitä meidän työmme kannalta, mutta myös Euroopan veronmaksajien kannalta ja monet niistä kysymyksistä, joihin ette nyt pystyneet vastaamaan, tulemme ottamaan käsittelyyn se tulevassa vastuuvapausmenettelyssä eh, kunkin komission kuulemisen yhteydessä. Ja haluaisin vielä käyttää tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni teitä henkilökohtaisesti ja koko teidän kollegiotannekin sydämellisesti kiittääkseni tästä yhteistyöstä. Kiitos. Ja, wir verstehen, dass Herr Caldera jetzt andere Verpflichtungen hat, möchte... Mutta kun äh, herra presidentillä on nyt muita äh, velvollisuuksia, haluan antaa puheenvuoron komission jäsen Shemetalle ja pyytää, että hän äh, puhuisi niistä kysymyksistä, joista komissio erityisesti on puhunut, miten se on kokonaisuudessa ottaa kantaa tilintarkastustuomioistuimen tekemiin huomioihin. Olkaapa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aion pyrkiä olemaan eh, lyhyt sanainen vastatessani kysymyksiin. Eh, suoraan minulle sitä kysymyksiä ei ollut kovin monta. Ja yleisempi kommentti liittyy sitten siihen, miten arvioida virheastetta, joka vuonna 2011 syntyi. Voin vain toistaa sen, että minusta 3,9 prosenttia on hyvä tulos. Me pystymme siis saavuttamaan sen. Ajattelen ennen kaikkea sitä, että kaikki ohjelmat ovat jo käynnissä yhä kiihtyvällä vauhdilla – ja jos verrataan vuoteen 2009 äh, tätä tilannetta, jolloin taso oli 3,3 prosenttia, jolloin kysymys oli ennen kaikkea ennakkomaksuista ja hyvin vähän tällaisia viraliaikaisia lopullisia maksuja. Ja silloin tietysti äh, loppumaksuissahan äh, riski virheistä on suurempi kuin ennakkomaksuissa, mutta nyt kaikki ohjelmat ovat siis sellaisia, että niihin liittyy nämä tällaisia tilapäisiä ja lopullisia maksuja. Siitä huolimatta olemme pystyneet pitämään virheasteen alle 4 prosentin. Sitä tuota huomioon myös muutokset metodologiassa, joka on aiheuttanut 0,1 prosenttia tästä virhetasosta. Ja pitää ottaa huomioon myös se, että me olemme jo päässeet pois tilanteesta, jossa jokainen uusi parannus on ollut vaikeampi saavuttaa kuin aiempina vuosina, jolloin virhetaso oli 7,3 prosenttia tai 6,9 prosenttia, joten minusta on ymmärrettävä, että me olemme nyt lähestymässä rajaa, sen rajaa, millaista edistystä ylipäätään voidaan saavuttaa. Ja täällä me nyt keskustelemme tästä vaikutuksesta, joka on takaisinperimisellä ja korjaamisilla. Mutta tietysti hallinto- ja valvontajärjestelmät, komissiossa ovat, ovat luonteeltaan monivuotisia. Tilintarkastuksen tilintarkastustuomioistuimen tilintarastus ovat vuotuisia. Ja jos otamme huomioon takaisinperimiset ja korjaukset vuonna 2011 olivat 5,5 prosenttia, tämä on huomattava summa. Totta kai olen yhtä mieltä presidentti Calderan kanssa siitä, että että nämä tänään koskeneet vuotta 2011, mutta tämä on kuitenkin tärkeä tekijä, sillä kun me tulemme monivuotisen puitteen loppuun, silloin kaikki nämä korjaukset vaikuttavat siihen, eh, miten voidaan arvioida ylipäätään tällaista jäljellä jäänyttä virheastetta. Tällaisena siis näen tilanteen kokonaisuutena. Meidän täytyy myös ottaa huomioon tärkeät parannukset, joita kohesion alalla on tapahtunut 7,7 prosentista 5,1 prosenttiin samaan aikaan kun varojen käyttö kiihtyvällä nopeudella nopeutuu. Ja tämä koskee myös sosiaalirahastoja, jossa olemme lähellä virheasetta, joka on äh, tällaista kynnysarvoa lähellä. Haluaisin myöskin korostaa yleistä kysymystä siitä, että kenties ensimmäisen kerran riskien arviointi, mitä tulee virheisiin, on ja on mainittu vuotuissa toimintakertomuksissa, joita pääjohtajat ovat laatineet, hyvin pitkälti vastaa sitä tulosta, jonka tuomioistuin on saanut. Joten järjestelmät ovat parantuneet, ajatellen vuotuisten toimintasuunnitelmien kertomusten laatimista. Ja minun täytyy todeta, että kaikki varaukset, joita on tehty ja kaikki alat, joilla taso on noussut, kuten maaseudun kehitys, tai tutkimus ja kehitys. Kaikilla näillä alueilla varaukset, niitä on tehty, niitä ovat tehneet pääjohtajat, ja nämä eivät ole sunkaan sattumanvaraisia, koska täytyy hyväksyä toimintasuunnitelma myöskin, jossa todetaan, miten käsitellään niitä ongelmia, jotka on havaittu silloin, kun varaus on, varaus on tehty. Ja komission jäsenet, jotka tulevat tänne, puhumaan maataloudesta, kohesiosta, tutkimuksesta ja kehityksestä, tulevat esittelemään yksityiskohtia näistä toimintasuunnitelmista, jotka pääjohtajat ovat hyväksyneet. Meidän valpautemme, mitä tulee sitten maksujen keskeyttämiseen, me olemme edelleenkin valppaita Tämä väline on ollut hyvin tärkeä ja kun havaitsemme ongelmia jäsenvaltioiden järjestelmissä, me välittömästi keskeytämme maksut. Vuonna 2011 91 tällaista keskeytystä tapahtui ja ne koskivat 2,6 miljardia euroa. Ja tänä vuonna, vaikka vuosi ei vielä ole vielä päättynyt, meillä on ollut jo 89 maksujen keskeyttämistä ja lykkäämistä, joiden suuruus on jo 3 miljardia euroa. Se merkitsee sitä, että järjestelmät, joita otettiin käyttöön tämän rahoituspuitteen kuluessa, ovat tänne tuloksia. Tietysti kysymys tulevaisuudesta, ja olen tässä yhtä mieltä herra Gajerin kanssa siitä, että meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota siihen, mitä jäsenvaltioiden tasolla tapahtuu. Ja on hyvin tärkeää, että että lainsäätäjät ovat päässeet sopimukseen varainhoitoasetuksesta, joka minusta oli huomattava parannus. Herra Mulder kysyi rahoitus, varainhoitoasetuksen hyödyistä, ja minusta siihen liittyy tärkeitä hyötyjä. Meillä on vuotuiset hallintolausumat, ja poliittisia lausumia. Me arvioimme maksujen valvontaa ja myöskin riskien valvontaa, joka liittyy tähän kustannusten valvontaan. Ja minusta varainhoitoasetus, uusi varainhoitoasetus on huomattava, voimakas parannus, mutta se oli riittävä. On nimittäin tärkeää, että määräykset, jotka sisältyvät varainhoitoasetukseen, täysin heijastuvat myöskin sektorikohtaisessa lainsäädännössä, josta tällä hetkellä keskustellaan, ja ennen kaikkea kohesioon alalla. Me otamme esille monia asioita, kuten ehdollisuuden. Ehdollisuudestakin täällä joku puhui. Se on uudessa lainsäädännössä ehdollisuus on mukana esityksissä, joita komissio on tehnyt, mutta sitä keskustellaan hyvin voimaisesti lainsäätäjien tasolla. Olemme myöskin ehdottaneet käyttämisen nettorahoituksellisia korjauksia, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot voisivat siinä tapauksessa, että ne tekevät virheitä, jotka havaitsee meidän tilintarkastuksemme tai tuomioistuin, että ne vaikuttaa sitten nettorahoitukseen, mikä tällä hetkellä ei ole mahdollista nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tämä ehdotus on kuitenkin sellainen, että jäsenvaltiot ovat asettaneet sen kyseenalaiseksi ja minusta on hyvin tärkeää, että parlamentti jatkaa työtä siihen suuntaan, että se ajaa sitä, että nämä esitykset hyväksytään, jotka komissio on tehnyt. Joten vielä lopuksi haluaisin kiittää keskustelusta, jota täällä tänään käytiin. Ja kuten tavallista, komissio tulee antamaan kaiken tarvittavan tiedon niin, että vastaavausmenettely tapahtuu sujuvasti. Minä itse ja kollegani tulevat olemaan täällä ja keskustelemaan yksityiskohtaisesti eri otsakkeista ja myös koko tilanteesta valiokunnan kokouksissa, joten odotan mielenkiinnolla keskustelun jatkoa. Kiitoksia komission jäsen Shemeta ja nyt annan puheenvuoron Jens Gajarille eli esittelijälle hänen huomautuksensa vielä. Olkaa hyvä. Danke, Ich will... Kiitoksia. Ki- Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla tässä paljon kommentteja ole. Minä haluaisin kiittää, kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Täällä nyt monet ovat jo lähteneet pois. Ja presidentti Calderahan tässä nyt meni lehdistötilaisuuteen tästä vuosikertomuksen julkaisemisesta. Mutta kiitos tästä työstä, jota jota he ovat tehneet, ja tämä antaa meille hyvin paljon nyt evästä jatkossa parempaan varainhoidon hallintaan. Aivan kuten komissaari eh, Shemeta sanoi, niin täällä on monia asioita, joita pitää ottaa huomioon. Seuraavassa vaiheessa me eh, kiinnitämme huomiotamme siihen, kuinka paljon komissaareilla on vastuuta ja kuinka suurista rahamääristä siinä olen, on kysymystä. Me voimme seurata paremmin sitäkin varainkäyttöä. Minä kiitän myös kollegoja kaikista puheenvuoroista ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että tämä nyt on edennyt kuten on. Äh, Kiitos. Näin olemme päässeet keskustelun päätökseen, joka liittyy tilintarkastustoimistomen äh, vuosikertomuksen esittelyyn. Haluan kiittää kaikkia läsnäoleita ja näin vuotuinen äh, vastuuvausmenettely on käynnistynyt. Kiitos komissiotin Semeta äh, ne täällä. Mm, varmastikin meillä on tarvetta kiireellisiin keskusteluihin erinäisistä asioista. Haluaisin tässä vaiheessa rohkaista teitä siinä, että me emme suinkaan ota mitenkään kevyesti näitä työntoistuomioistuimen kommentteja ja tiedämme, että komissiokaan ei niitä ota kevyesti. Luotamme siihen, että komissio osalta nämä tulee johtavaan tänne suositusten asianmukaiseen toimenpanoon. Kiitos ja seuraavaan kertaan sitten. We a, a change in the, in the agenda because the report of stars, the point uh, eight of the agenda, would uh, be if we have. Ja liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Niin, hyvät kollegat, ehdottaisin, että jatkamme istuntoa. Voimmeko jatkaa? Okay. Yes, he's there. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schlage vor, dass wir wieder... Niin, hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme esityslistan käsittelyä. Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme keskustelua. Ja te jatkaisitte taas sitten omia ne tuolla huoneen tämän salin ulkopuolella, eli yritetään nyt keskittyneesti työskennellä täällä. liebe und Kollegen, ich würde gerne die Sitzung... Arvoisat kollegat, jatkaisin mielelläni tätä kokousta, joten pyytäisin, että siirtäisitte nuo keskinäiset keskustelunne tuonne salin ulkopuolelle ja seuraavaksi viittaan tilintarkastustuomioistuisen erityiskertomukseen 6-2012. Siinä on kysymys Euroopan unionin tuesta Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle. Esittelijänä on Ivailo Kalfin. Haluaisin pyytää herra Kalfinia tekemään johdannon, antaman johdannon tähän teemaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Tämä kertomus, jota, eh, jonka tilintarkastustuomioistuin on antanut ja se kattaa hyvin suuren osan tästä EU-tuesta, joka annetaan Tur- Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle. Tämä perustuu päätöslauselmaan ja 2006 neuvoston hyväksymään asetukseen. Tässä on hieman alle kaksi, kolme 100 miljoonaa rahaa, joka on jaettu erilaisiin hankkeisiin. Tässä alana tilintarkastustuomioistuimella oli sen arvioiminen, kuinka tehokasta tämä apu on, joka on turkkilaiselle Kyproksen yhteisölle annettu. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt hyvin tarkan analyysin tilanteesta. Aivan aluksi täytyy sanoa, että kun keskustellaan tästä avusta, niin silloin emme keskustele asiasta, joka on pelkästään varanhoidon valvontaa ja siitä, kuinka, kuinka rahat hyvin käytetään, vaan tässä on myöskin sellainen kysymys, joka liittyy hyvin arkaluontoisiin poliittisiin seikkoihin, päätöksiin, erilaisiin, erilaisiin kielenkäyttöön, joita instituutiossa käytetään, käytetään. Ja me voimme myös sanoa, että eh, tilintarkastustuomioistuin on tehnyt oikein työnsä, mutta on hyvin paljon asioita, jotka liittyvät eh, hyvin paljon muihin seikkoihin kuin pelkkään varainhoitoon. Ja tässä on hyvin vaikea noin kielellisestikin vetää paralleleja muihin yhteisön ohjelmiin, koska tämä on hyvin omalaatuinen tai oman tyylisensä projekti on kysymys siitä, kuinka nämä projektit ovat kestäviä ja tähän liittyy myös se, miten koko Kyprosen tilanne etenee. Tämä liittyy myös 2006 annettuun asetukseen, joka oli hyvin väliaikainen ja jonka tarkoituksena olisi, oli auttaa Kyproksen yhdistymisessä. Ja sellainen päätös siis oli, oli tehty. Tilintarkastustuomioistuin Täällä varmastikin sen jäsen nyt esittelee asian. Ja tässä on hyvin tarkkaan näitä hankkeita tutkittu. Täällä todetaan, pitää myös tutkia tehokkuutta silloin, kun tässä vertaillaan näitä muihin Euroopan unionin hankkeisiin. Ja se tekee tekeekin tämän hankkeen hyvin erilaiseksi, koska se poliittinen konteksti, missä toimitaan, on täysin toisenlainen ja on hyvin vaikeaa yhtäläisyysviivoja vetää ja vertailuja tehdä muiden, muiden unionin tavoitteiden kanssa. Tämä liittyy hallinnolliseen kapasiteettiin, myöskin EU-edustuston kapasiteettiin jossakin vaiheessa se eh, siitä se asettiin kyseenalaiseksi ja on kysymyksessä nyt Euroopan unionin elin, joka seuraa kuinka ohjelmaa täytäntöön pannaan. Eli siis EU-edustusto Kyproksessa on kyseessä. Tämä väliaikainen luonne ja se, miten Euroopan instituutiot toimivat. Tässä on jakautunut maa, maa ja kaikki, ei ole, kaikki alueet eivät ole Kyproksen hallituksen hallinnassa, mikä tekee koko prosessista hyvin vaikean. Mitä tilintarkastustuomioistuin on sitten päätelmissään eh, sanonut, niin haluaisin vain sen osalta viitata siihen, että tämä on niin erityislaatuinen hanke, että sitä on erittäin vaikea muihin hankkeisiin verrata. Joissakin asioissa on yhdenmukaisuutta Palestiinan alueen edustuston työn kanssa, mutta hyvin varovaisesti suhtautuisin siihen, että Euroopan unionin muita ohjelmia tähän verrattaisiin. No, täällä ei tietenkään kaikki ole mennyt täydellisesti, puutteita on, ja jos puutteita on, niin niitä ei voida ratkaista samoilla keinoin kuin mitä käytetään muualla tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota haluaisin eh, kiittää ja haluaisin myöskin kiittää komissiota siitä, että se on ponnistellut paremman tehokkuuden eteen. Kiitos. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, herra Kalfin. Onko muita kollegoja, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Näköjään ei joten voin vain tiedottaa teille, että tarkistusten määräaika on 12.11. kello 12. Yeah. yeah, of course. Um, I would like to give the floor to the... Haluaisin seuraavaksi antaa tuomio, tuomioistuimelle puheenvuoron. Herra Rosok on täällä. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on hyvin vähän sanottavaa johdannoksi tähän komission tilintarkastumista erityiskertomukseen 6 koska siinä on tehty hyvä, siinä on tehty hyvä yhteenveto iso perissä, jotka ovat teidän edessänne. Tilintarkastumissa on arvioistu ohjelman suorituskykyä, jossa katsottiin, pystyykö komissio hallinnoimaan tehokkaasti rahoitustukea Kyproksen turkkilaiselle eh, yhteisölle hyvin, ja vain tähän kysymykseen pyrittiin vastaamaan. Tässä pyrittiin selvittämään sitä, oliko ohjelma kokonaisuudessaan sellainen, että se eh, vastasi tavoitteita Kyproksen yhdentämisestä, eikä pyritty myöskään käsittelemään laajempia kysymyksiä, jotka koskevat saaren tulevaisuutta. Saimme aikaan, saimme, teimme myönteisiä johtopäätöksiä. Komissio toimi hyvin ohjelmien kehittämisessä ja yleisesti ottaen ohjelmien toteuttamisessa vaikeissa olosuhteissa, joissa se joutui työskentelemään. Varat käytettiin tavalla, jotka vastasivat ohjelman tavoitteita ja myönteisiä tuloksia saavutettiin. Kuten tavallista, me myöskin teimme joitakin johtopäätöksiä, jotka eivät olleet kovinkaan myönteisiä. Suurin yksittäishanke veden, veden, suolaveden, suolan poistamisohjelma ei ole onnistunut, tulokset ovat olleet kestäviä tullaan tätä jatkamaan EUn rahoituksella, on kysymys, joka on epäselvä. Teemme erilaisia suosituksia, jotka koskivat yksittäisiä skenaarioita, jotka liittyvät saaren tulevaisuuteen. Tämä siis tästä kertomuksesta. Haluaisin nyt kuitenkin sitten kääntyä tähän luonnokseen, joka on esillä täällä valiokunnassa, olen esillä haluaisin kiittää esittelijää ja hänen joukkueitaan siitä, että he ovat tehneet hyvää työtä käyttäen hyvin perustana erityiskertomasta numero kuusi, joka hyvin, jonka sisältö heijastuu hyvin tästä mietintöluonnoksesta. Kuitenkin toivoisin, että valiokunta antaa anteeksi sen, että kiinnitän sen huomioon kolmeen asiaan, joissa minusta mietintöluonnos menee pitemmälle kuin mitä on todettu. En, erityiskertomuksessa, ensinnäkin kohta 11. Kohdassa 11 todetaan, että parlamentti pitää olisen tärkeän Euroopan yli ja sen antaman tuen kohdentamiselle, että selvennetään, kuinka suuri Kyproksen turkilainen väestö tosiaalisesti on. Samantyyppinen viittaus on myöskin eh, johdantosan kappaleissa I. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei ole kommentoida poliittisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kohtaan tässä mietintöluonnoksessa, mutta tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, jonka on tämän oman mietintöinen perustana, siinä käsiteltiin asetuksen 389-2006 toimeenpanoa. Ja tuossa asetuksessa ei ole tehty mitään tämän tyyppistä erottelua, joka liittyisi Kyproksen turkilaisen yhteiseen, joka tässä mainitaan. On tiettyä tukea ohjelman puitteissa annettiin yksilöille, esimerkiksi yksittäisille opiskelijoille, mutta suurin osa maksettiin äh, tukena infrastruktuurin kehittämiselle tai niin, että se yhteisesti hyödyttää, hyödyntää niitä, jotka asuvat alueella, jota tuki koskee. Kohdassa 30 todettaisiin, että suuremmat infrastruktuurihankkeet olisivat vähemmän priorisoituja tulevaisuudessa kuin muun tyyppinen tuki. Kysymys, jotka liittyvät siihen, miten prioriteetteja määritellään, ovat sellaisia, että tietenkään niitä ei tilintarkastustuomioistuin päätä. Mutta mikään erityiskertoimeksessa 6-2012 ei sisällä sellaista, viittaa siihen suuntaan, että kohde, kohteet EUn varoille olisi huonosti valittuja tai että huon, laajemmat hankkeet olisivat olleet epätoivottuja. Näin kirjoituskertomuksessa todetaan jopa tämä hanke, joka liittyy suolaveden käsittelyyn, oli sellainen, että siinä tartuttiin todella vakavaan Kyproksessa olevaan ongelmaan, mikä on tehty selväksi kohdassa 40 erityiskertomuksessa. Sitten kolmas kommentti, puheenjohtaja. Kohdassa 31 mietintöluonnoksessa katsotaan, että EUn tuolla olisi pyrittävä tukemaan Kyproksen yhdistymistä eikä estämään sitä. Kukaan järkevä ihminen ei voisi olla tätä ajatusta vastaan, mutta ehkä tässä kuitenkin syntyy sellainen vaikutelma, että tietoistunstumien erityiskertomuksessa olisi annettu ymmärtää, että EUn tuki saattaisi estää yhdentymistä. Jos näin on, se olisi hyvin onneton vaikutelma, jos tällainen olisi syntynyt. Kuten sanoin, tilintustumistuin ei kysynyt missä määrin tämä tuki on edistänyt ongelmien ratkaisemista Kyproksella. Herra puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitokset tarkavaisuudestanne. Olen tietysti iloinen valmis antamaan lisää apua, jos sitä tarvitaan. Thank you very much, Mr. Kiitoksia herra Rostock selkeästä kannanotostanne, joka tuli siis tilintarkastustuomioistuimen. Nyt minulle laajentumispääosaston edustaja herra Just Kolhi haluaisit käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos myös herra Kalfinille esittäjälle tästä lausuntoluonnoksesta. Kolmanneksi haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja herra Vossakia erityisesti hänen hyvästä työstään tämän sääntelyn parissa. Varmasti kahdesta edellisestä puheenvuorosta on käynyt ilmi, että komissiolle tämä on erityisen vaikea toimeenpantava asia. Tämä ei ö, ole niiden kategorioiden, kahdeksan kategorian mukainen, jotka meillä on olemassa. Tämä on hyvin monimutkainen laillinen ja poliittinen konteksti. Eli on hyvä, että nämä seikat ovat mukana tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa ja rohkaisisin myös Euroopan parlamenttia päätöslauselmassaan ö, ottamaan huomioon ja sydämellisesti ö, ilmaisemaan tyytyväisyytenne tilintarkastustuomioistuimen näkökannoista. Tässä siis haluaisin siis kolmella tavalla vetää yhteen sen seikan, että Kypros on ö, jaettu. Meidän sääntel, säännöksemme ainoa tavoite on Kyproksen yhdistäminen ja tietysti väestön hyväksi työskenteleminen. Totta kai me kiinnitimme huomiota myös heikkouksiin, jotka tilintarkastustuomioistuminen erityiskertomukset käyvät ilmi. Voisin mainita kolme. Ensinnäkin me olemme virtaviivaistaneet rahoitusproseduurit sen viraston välillä, joka Ähm, hallinnoi näitä kahdeksaa äh, paikan päällä ja sitten äh, päämaja äh, Brysselissä, Nikosiassa on sitten tämä toimisto ja senkin kanssa on koordinoitu nämä asiat. Ja tietysti odotamme, että hyvin pian syntyisi päätös määräaikaisten työntekijöiden sopimusten pituudesta. Nämähän pitempi kesto mahdollistaisi sen, että mekin voisimme tehokkaammalla tavalla käyttää työntekijöitä hyväksemme siellä Kyproksella. Pari erityiskysymystä vielä ihan lyhyesti Suolanpoistolaitoksen laitoshanke epäonnistui syistä, jotka käyvät erityiskertomuksesta erittäin hyvin ilmi, eikä siinä ole meillä mitään ongelmaa. Tämä projekti oli yhtä suuri kuin koko vuosittainen saaren Äh, budjettimme 20 miljoonaa euroa. Ja tämä on tietysti hyvin surullista, mutta läksy, jonka me sentään olemme oppineet, on se, että me yhä tutkimme mahdollisuuksia vaihtoehtoiselle äh, avulle äh, vesisektorille, joka on avainsektori tuolla saarella. Valitettavasti tätä projektia emme enää voi pelastaa, näin näemme asian. Sitten vielä meidän toimiemme kestävyydestä. Kohta 60 erityiskertomuksesta. Tämä on seikka, jonka otamme hyvin vakavasti yhteydessä omiin yhteistyökumppaneihimme Kyproksella ja teemme hyvin vakavaa työtä lainsäädännöllisen ja hallinnollisen puitteiden kanssa, jotta voisimme jatkaa työskentelyä projekteissa heidän kanssaan. Tuomioistuin myös kiinnittää huomiota ennustettavuuden puutteeseen avun suhteen. Kuten tiedätte, arvoisat parlamentin jäsenet, te tiedätte, että 2006 sääntely ö, ei ole vielä, siinä ei ole loppupäivämäärää, vaan ainoastaan kun tavoite saavutetaan, se loppuu ikään kuin silloin, vaikka rahat ovatkin jo loppuneet, joten komission täytyy nyt joka vuosi pyrkiä budjettiviranomaiselta saamaan nämä rahat, mikä totta kai tekee meille hyvin vaikeaksi komissiossa täällä toimintaamme ja tehdä ennustettavia ohjelmia, koska me joka vuosi olemme riippuvaisia budjettiviranomaisen hyvästä tahdossa ja tilintarkastustuomioistuin kiinnittää tähän hyvin selkeästi huomiota. Ja meillä on nyt sitten monivuotisen rahoituskehyksen kontekstissa ehdotus, jotta meidän olisi helpompi hallinnoida näitä ohjelmia. Selvää on, että en millään tavalla halua luoda painetta siihen, että ohjelma päättyy hyvin pitkään, jatkuu hyvin pitkään, vaan mitä nopeammin tavoite saavutetaan, sen parempi. Mitä tulee itse kertomukseen, voin hyväksyä kaikki Rapostokin mainitsemat seikat, mutta olisin myös iloinen, jos Euroopan parlamentti ottaisi omikseen sääntelyssä mukana olevat asiat, eikä toisi välttämättä mukaan uusia tärkeitä elementtejä alueen siirtolaiset ö, ovat tietysti avainelementti, mutta tämän erityisen sääntelyn piirissä me voi siihen asiaan puuttua. Sama koskee näitä kahta muuta kohtaa, jotka mainittiin. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Nyt haluaisin ö, kysyä tai pyytää ö, valiokunnalta, mutta täällä on esitetty ehdotus, että muuttaisimme esityslistaa. Haluaisin ö, kehottaa teitä pohtimaan esityslistan muutosta. Minua se ei häiritse, mutta jatkamme nyt tämän erityiskertomuksen keskustelua. Kollegat eivät halua käyttää puheenvuoroja, mutta annan siis esittelijälle puheenvuoron loppupuheenvuoroa varten. Uh, uh, Kiitos uh, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää molempia äskeisiä puhujia, varajohtaja komissioltakin. Joka tapauksessa tämän asian lähestymistapa on sellainen, että meidän täytyy todellakin pitää kaksi hyvin tärkeää periaatetta voimassa. Meillä täytyy, meidän täytyy ensinnäkin käyttää oikeaa kieltä. Me olemme jo sopineet siitä asiasta parlamentin päätöslauselmissa ja neuvoston toimesta. Meidän täytyy pitää siitä kiinni, mistä on jo sovittu. Toinen asia on sitten, että mm, aivan kuten kollegamme sanoivat äsken, meidän täytyy kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen esille nostamaan asiaan, eikä meidän pidä yrittää ratkaista muita asioita, jotka tähän liittyvät. Minun mielestäni tämä lähestymistapa on hyvä Ja sitten niitä, eh, mitä Christoph Bostock sanoi tästä eh, turkkilaisyhteisön koosta, on, jos me puhumme siitä, kuinka Euroopan unionin rahoja tehokkaasti käytetään, niin nämä rahat on ohjattu turkkilaiselle vähemmistölle. Ja, ja tietenkin tämän yhteisön koolla on jotain merkitystä, vaikka täällä sanottiin muuta Eli tätäkin tullaan tarkastelemaan jatkossa. Mitä sitten näihin laaja-alaisiin hankkeisiin tulee? Me olemme jo todenneet, että tämä suurin hanke valitettavasti epäonnistui. Se ei epäonnistunut siksi, että komissio tai joku muu olisi toiminut vajavaisesti, vaan se liittyy niihin poliittisiin vaikeuksiin, joita paikalla oli ja komissio pystyi eh, näin, nämä ongelmat ratkaisemaan, mutta urakoitsija sitten ei toiminut siten kun olisi pitänyt, eli urakoitsija kieltäytyi eh, omasta osuudestaan, mutta komissio teki työnsä oikein hyvin. Tämäkin on mainittu tilintarkastustuomioistuimen eh, kertomuksessa. 78 prosenttia maasta kuuluu kreikkalaisvähemmistölle. Sitä ei pidä unohtaa, kun me puhumme hyvin suurista hankkeista. Niin, ja kun puhumme näistä lainvoimaisista teksteistä ja Kyproksesta poliittisesti yhtenä valtiona, niin täytyy aina muistaa, että hallituksella siellä ei ole toimivaltaa tietyillä alueilla. Mikä tahansa laaja projekti olisi kyseessä, sitäkin täytyisi miettiä, mitä se tarkoittaa, niin tietenkin siihen liittyy riskejä. Meidän täytyy olla aivan selville siitä, että, että tämä hanke e, ei ole samanlainen kuin muut hankkeet, joita vedetään. Ohjelma oli hyvin tehokas, mitä tulee mm, kansalaisyhteiskuntaan, vapaaseen liikkuvuuteen, kadonneiden ihmisten kohdalla, myöskin historiallisten paikkojen hoitamisen. Kaikki nämä hankkeet onnistuivat erittäin hyvin. Ja tässä minä haluaisin kiittää Euroopan unionin komissiota siitä, että se teki työnsä hyvin. Mutta on asioita, jotka liittyvät tähän Kyproksen ongelman ytimeen, niin ne tulevat eteemme minkä tahansa laajemman hankkeen yhteydessä jatkossakin. Ja nyt täytyisi keskittyä siihen, mikä on todettu tehokkaaksi, mikä toimii hyvin ja mistä tulee hyvää tulosta. Olen tietenkin Bostokin kanssa eh, samoilla eh, linjoilla, mitä tulee yhdistymiseen, niin kyllä tässä on ihan oikein sanakääntein puhuttu. Siis kaikki nämä tavoitteet ovat olleet mukana komission mielessä ja yleinen ajatus siitä, että tätä yhdistymistä edistetään, niin se on hyvä asia. Sitten vielä viimeinen seikka. Mitä tilintarkastustuomioistuin tässä suosittelee ja mihin komissiokin äsken otti kantaa? Silloin kun meillä on tähän tukeen perustuva säännöstö, niin tämä koskee myös turkkilaisia yhteisön apua. Minun mielestäni tässä nyt ei ole oikea aika ja paikka tähän yhdistymiseen ottaa kantaa. Me tiedämme, että tämä asia pitäisi ratkaista niin nopeasti kuin mahdollista, mutta minun mielestäni, mielestäni ei e, ole hyvä, jos näitä asioita nyt tässä käsitellään. Me vain teemme työtä sillä oletuksella, että yhdistyminen ehkä on tapahtuva, mutta meidän täytyy toimia neutraalisti ja ajatella, että tämä on tällainen pitkän tähtäimen tavoite. Kun on pitkäaikaisia hankkeita, kestäviä hankkeita ja niiden hallinnollinen kapasiteetti, niistä pitää komission huolehtia, mutta toisaalta meidän ei pitäisi ottaa tätä ohjelmaa sellaiseksi, että siinä otettaisiin voimallisesti kantaa tähän pitkäajan tähtäimeen yhdistymisestä. Tilintarkastus tuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että meidän täytyy käyttää asetuksia, jotka ovat voimassa, mutta samanaikaisesti pitää muistaa, mikä on tämä oikeudellinen perusta avun antamiselle. Me emme tiedä, onko kysymyksessä pitkä, pitkä vai erittäin pitkä prosessi, kun yhdentymisestä puhutaan. Ja se on syy, miksi meidän, minun mielestäni pitäisi toimia varovaisesti ja käyttää juuri sitä kieltä, mitä näistä kysymyksistä on muutenkin käytetty ja koko ajan pidettävä mielessä, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi, eikä pyrittäisi ratkaisemaan muita ongelmia. Alfin. Kiitoksia, Kalfin. Nyt sitten minulle valitettiin siitä, että laiminlöin jonkin kollegan. Tämä huon sali on tietysti hiukan haastava. Herra Sonic halusi käyttää puheenvuoron, eli pidetään vielä yksi kierros, mutta pyytäisin tosiaan nyt kaikkia, jotka haluavat puhua Kyproksesta, selkeästi pyytämään puheenvuoroa. Olenko jättänyt jonkun muun huomiota? En ilmeisesti, herra Sonic, ja jos tarpeellista, niin herra äh, Kaifri sitten vielä. Olkaa hyvä. Przysłuchując się, dziękując za te wystąpienia oraz bardzo kompetentne. Kiitos. Haluan kiittää tästä hyvin pätevästä esityksestä, jonka saatamme juuri kuulla. Esittelijä on arvioinut minusta erittäin hyvin tilannetta. Haluaisin tässä seuraavan kommentin. Keskustelusta yksiselitteisesti käy ilmi, että meillä on tarvetta kestävälle pitkäaikaiselle rahoitusvälineelle. Tämä pitkäaikainen suunta on tässä ratkaisevan tärkeää, ja se mikä nyt on varmistettava jo monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Komission edustajille haluaisin sanoa, että suolanpoistolaite ei onnistunut, on hyvin valitettavaa. Minusta tämä hanke kuitenkin on asia, jota on ajettava oikealla poliittisella tasolla. Eikö tämä olisi jotakin sellaista, mistä voitaisiin keskustella liittymisneuvotteluissa Turkin kanssa? Onko siellä keskustelut tästä aiheesta? On todella ikävää, että poliittisen jarrutuksen vuoksi tällaista hanketta ei voitu toteuttaa. Ja, vielen Dank, Sonic Korte. Kiitoksia, herra Sonic Korte. Haluatteko sanoa tähän kenties vielä jotakin? Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä oli Turkin armeijan kanssa pieni tapaus tämän suolanpoistolaitoksen suhteen tuo tapaus kyllä saatiin ratkaistua. Toisin sanoen Turkin armeija antoi luvan jatkaa hanketta. Kuitenkin Kyproksen tasavallasta oleva toimeksiantaja ei ollut enää kiinnostunut ja siksi tämä hanke kariutui. Eli tietyssä mielessä tämä Turkin armeijan kanssa syntynyt tapaus kyllä ratkaistiin. Okei. Okay. Vielen Dank, Kalfin. Kiitoksia, Kalfin. Ei halua enää puhua, joten olemme sitten tämän esityslistakohdan lopussa. Tarkistusten antamismahdollisuus 12.11. kello 12 mennessä ja tästä äänestetään 6.12.2012 tämänhetkisen suunnitelman mukaan. nyt tulen seuraavaan esityslistakohtaan. kohtaan Sopiiko teille, että otammekin Hans Daasin mietinnön ö, käsittelyyn nyt? Wenn der Berichterstatter auch da ist. Tietysti tämä on mahdollista ottaa esille vain, jos itse ö, esittelijäkin on paikalla, siis Bart Staas. Tässä on kyse tullimenettelystä. Pystytäänkö tullimenettely 42 valvonnalla estämään ja havaitsemaan arvonlisäverokierto? Esittelijä on herra Staas ja tilintarkastustuomio istuimesta herra eh, Martin Zwickel on vastuussa tästä. Annanpa ensiksi puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle. Herra Zwickel, haluatteko käyttää puheenvuoron tai haluaisitteko valaista keskeisiä kohtia omasta, omalta kannaltanne. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, uh, honorable members. Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin kertoa lyhyesti, minkälaisiin johtopäätöksiin pääsimme tässä ALV-veron asiassa. Ja, ja vastaus siis näihin kysymyksiin, joita on esitetty, on ei. Minä haluaisin kertoa vähän siitä, mitä tämän kertomuksen julkaisemisen jälkeen on tapahtunut. Hyvin kiinnostavia asioita on tapahtunut, jotka vaikuttavat tilanteeseen ja eh, tässä on muitakin asioita, joita voimme käsitellä. CP42 eh, menettely on hyvin tärkeä ALV-poikkeuksen vapautuksen eh, saamiseksi silloin, kun on kysymyksessä eh, tällainen tavara, joka tulee ulkopuolelta ja siirretään toiseen maahan. Tässä on kaksi riskiä, jotka liittyvät tähän eh, toimintaan on sellainen vaara, että tavara jääkin e- siis, eh, tämän EUn sisälle ja mahdollisesti ehkä käytetäänkin, kulutetaan siis Euroopan unionin sisälle ilman, että alvia kerätään ja maksetaan. Tässä on hyvin suuri riski, eh, riski siitä, että veroviranomaiset eivät saa tästä kuljetuksesta tietoa. No, tarkastuksen päätarkoituksena oli tarkastella sitä, että onko jäsenvaltioilla tehokas valvontakehys, jotta tällaista petollista toimintaa voitaisiin torjua. Eli siitä tulee tämä otsake. Tämä tarkastuksen suorittamiseksi on laadittu malli, joka on Fiskalsin mukainen ja se, että miten me pystyimme näitä eh, tarkastamaan, niin me teimme vierailun kahdeksaan maahan Euroopan unionissa. Ja nämä maat olivat niitä, jotka edustavat 68 eh, prosenttia kaikista tuonnista EUn alueella sitä, siitä, mikä kuului meidän otantamme. Kaikki nämä maat, joissa me kävimme, me otimme 30-35 tullimenettelyssä olevaa eh, tuontierää tarkastelun. Ja tämä koski vuotta 2009. Tämän otannan tarkoituksena oli eh, tarkastella sitä, minkälaisia valvontamenettelyjä maat olivat luoneet. Ja toinen tarkoitus oli se, että kuinka eh, täytetään kaikki ne vaatimukset, mitä toiminnalle on asetettu. Ja sitten me halusimme myöskin kerä, kerätä tietoa eh, näistä 21 maasta, joihin nämä tuotteet olivat eh, menossa. Ensinnäkin, mitä, mitä sitten me löysimme? Me totesimme, että jäsenvaltiot eivät aina huolehdi siitä, että poikkeukselle on perusteet. Ja toiseksi e, se ei varmisteta viranomaisten kanssa, että alvit maksetaan. Ei myöskään käytetä hyväksi sitä mahdollisuutta, että käytettäisiin kaikkea tietoa, jonka avulla ALV-petoksia voitaisiin torjua. Tämän tarkastuksen perusteella me sitten myös tarkastelimme, kuinka suuri tämä ALV, kuinka suuri, suuri suuresta toiminnasta on ja kuinka suuria menetykset ovat. 2,2 miljardia euroa vuonna 2009 tuli ALV-menetyksiä yhteisölle me pääsimme siihen johtopäätökseen, että tämä edusti 29 prosenttia koko potentiaalista ALV-kertymästä. Kun komissio kannusti hyvien käytänteiden vaihtamiseen näissä tarkastelumenettelyissä, ja, ja vaikka on ö, olemassa, olemassa lainsäädäntöä, artikla 43 mukaan, niin kuitenkin vielä enemmän pitäisi tehdä, koska tämä lainsäädäntökehys ei varmista sitä, että olisi e, hyvin toimiva ja yhtenäinen järjestelmä käytössä tulliviranomaisten kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että tulliviranomaiset eivät toimi niin yhtenäisesti kuin olisi syytä. aina ei ole niin, että veroviranomaiset saisivat tiedon näistä e, transitliikenteestä. Tässä syntyy alvin menetyksiä yhteisölle. Me vaan laadimme sitten tarkastuksen perusteella kahdeksan suositusta, joista kolme on tärkeintä. Komission pitäisi muuttaa lainsäädäntöä sillä tavalla, että jäsenvaltioiden pitäisi tuonnista vaihtaa kaikkea olemassa olevaa tietoa sillä tavalla, että kohdemaa tietää tällaisesta tuontierästä, jonka, josta ALV-vapautus on myönnetty. Toinen suositus. Pitäisi luoda EU-tasoisia riskiprofiileja, jotta voitaisiin valvontaan tehdä yhdenmukaisesti. Tällä tavalla myös saataisiin tällainen automaattinen tietojenvaihto syntymään, joka koskisi näitä riskitapauksia, ikään kuin tällainen eh, varhaisen varoituksen järjestelmä. Sitten kolmantena pitäisi huolehtia siitä, että tuoja olisi vastuussa tästä mahdollisesta ALV-menetyksestä. Pitäisi nyt tästä kertomuksesta oppia ja pitäisi nämä suositukset ottaa huomioon. ALV-numerot pitäisi myös huomioida ja ja sääntöjä parantaa. Myöskin sitten keskustelussa on käsitelty sitä, että mikä, mikä vaikutus tällä kertomuksella on ollut sen jälkeen, kun se julkaistiin viime joulukuussa. Samantyyppisiä valvontamenettelyjä on otettu käyttöön, kun tulla, menettelyssä 42 mitä tulee sitten sisämarkkina valiokuntaan, sekin on ottanut huomioon tämän erityiskertomuksen ja on kannattanut sitä, että komissio vielä muuttaisi tätä lainsäädäntökehystä. ECOFIN myöskin pani merkille, minkälaisia toimia on tehty ja tietenkin toimenpiteitä, joilla lainsäädäntöä parannetaan, se on tärkeää, mutta sen lisäksi kannustetaan maiden väliseen yhteistyöhön ja val, val, valppauteen silloin, kun ALV-petoksia tutkitaan. Eurofiske pitäisi käyttää työkaluna näissä asioissa. Eli kaikella tällä haluan sanoa, että hyvin paljon kiinnostavaa kehitystä on havaittavista havaittavissa. Mitä me näemme nyt tästä on, että, että kysymykseen vastaaminen, tämän otsikon kysymykseen vastaaminen, miten tuli menettelyä 42 voitaisiin tällaista menet, haitallista menettelyä torjua. Meidän vastauksemme on ei, koska on kysymys siitä, miten tullimenettely 42 pannaan täytäntöön. Meidän pitää tehdä seurantaa, jotta jatkossa voidaan ALVn kiertoa välttää. for this uh, introduction. Kiitoksia tästä johdannosta ja sitten esittelijälle puheenvuoro. Haluaisin tietysti ensiksi kiittää tilintarkastustuomioistuinta olemme olleet paljon yhteydessä. Tämä on aivan erinomainen mietintö, hyvin käytännön läheinen ja tässä todella kipupisteet otetaan esiin ja niitä öö, käsitellään ja esitetään hienoja ehdotuksia ja suosituksia. Onnittelut siis me olemme vaikeassa talous- ja rahoituskriisissä. Ajat ovat hankalat ja monien on pakko kiristää vyötä. Me tiedämme myös, että veropetokset ovat vuosittain 200-250 miljardia EUn alueella. Tämä on siis arvio ja todennäköisesti arvonlisävero, petokset ö, koskevat noin 100 miljardia euroa die hier onder de loepen wordt genomen. Tämä on hyvin vakava asia ja nyt kun 2,2 miljardia vuonna 2009 on nyt tässä käsittelevänä oleva, käsiteltävänä oleva ALV-veronkierto seitsemässä jäsenmaassa on siis tätä valvontaa suoritettu. Eli kyllä tässä jotain menee pieleen ja siksi jotain on tehtävä, siksi tämä on myös niin äärimmäisen tärkeä kertomus. Yhdessä kohdassa viittaan erityisesti siihen, kun on olemassa komission tutkimuskin aiheesta, ja siinä sanotaan, että keskimäärin tilanne on se, että ero sen välillä, mitä ALV-tuloutusta tulee, on noin 12 prosenttia. Eteläisissä jäsenmaissa, jotka ovat kovan paineen valla, tämä on vielä paljon korkeampi, Kreikassa 30 prosenttia ja Italiassa 22 prosenttia. Tilanne on siis hyvin vakava ja siksi me olemme hyvin iloisia tästä erityiskertomuksesta. Tilitarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa sormella eh, sääntelykehystä. Siinä todetaan, mitä eh, sääntöjä pitäisi parantaa. Ja tilintarkastustuomioistuin sanoo myös, että tullivalvonnassa on parantamisen varaa. Ne ovat puutteellisia, huonosti dokumentoituja, eivätkä ole ajan tasalla se, että arvonlisäveroa korotetaan, tapahtuu vuosi vuoden jälkeen samalla tavalla. Tästä on olemassa vihreä kirja ja tästä on olemassa seurantakertomus ja että puhunkin yhdessä mietintöni kohdassa. Olen usein pitkään keskustellut tulli edustajien kanssa, jotka ovat kyenneet vakuuttamaan minut siitä, että paljon on jo tehtykin ja haluaisin nyt antaa heille puheenvuoron, jos mahdollista. Kertokaa meille nyt, mitä on saavutettu ja mitä vielä pitäisi tehdä. Tässähän me haluamme pitää kovaa painetta yllä ja siksi ehdottaisinkin, että jo lyhyellä tähtäimellä 2013 vuoden kuluessa tekisimme tästä asiasta seurantakertomuksen, jotta saisimme kaiken mahdollisen tiedon voidaksemme huolellisesti havainnoida tätä koko juttua. Kaikki toimet on, kaikkien tointen on oltava seurannassa niin, että tämä koko asia myös loppujen lopuksi pantaisiin toimeen koko Euroopassa. Sitten vielä komission edustajalle haluaisin kommentoida ja kysyä, mitä mahdollisuuksia oikeastaan olisi sille, että Eurofisk toimisi paremmin. No, jotkut jäsenmaat tekevät yhteistyötä, mutta kaikki eivät, sen minä tiedän. Mutta voitaisiinko jäsenvaltioita paremmin sitouttaa tällaiseen aktiivisempaan yhteistyöhön Eurofiskin kanssa, jotta ne antaisivat enemmän painoarvoa tälle. Ja vielä toinen ja viimeinen asian, niin on olemassa seitsemän suositusta, jotka tarkastustuomioistuin on esittänyt. Haluan tukea niitä voimakkaasti, mutta sen lisäksi eh, yhdessä eh, mietintöni kohdassa teen vielä, eh, haluan vielä myös asettaa EUn e sisäisessä kaupassa tulliviranomaiset vastuullisiksi. Jos näitä ilmoituksia jää tekemättä, niin silloin hekin ovat siitä vastuussa. Erityisesti ö, haluaisin kiinnittää komission huomion tähän ja myös pyytää, että komissio esittäisi myös omia suosituksiaan. Olisi ehkä hyvä, herra puheenjohtaja, jos komissiokin voisi reagoida näihin ehdotuksiin. Kiitoksia herra esittelijä, näin me myös teemme mutta haluaisin kuitenkin sitä ennen muita kollegoita pyytämään puheenvuoroa, joilla on myös kysymyksiä komissiolle. Eli onko jollakulla teistä vielä kysymyksiä, lisäkysymyksiä komissiolle? Näköjään ei. Ja siinä tapauksessa annankin puheenvuoron komission edustajalle, joka on Miroslav Zilinski. Hän tulee tullipääosastosta anteeksi, veropääosastosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että olemme huolellisesti tutustuneet mietintöön, olemme hyväksyneet suositukset ja osa työstä on jo toteutettu. Tietenkään ole mukavaa kuulla, että jotakin olisi nyt tehdä jo aikaa sitten kuitenkin haluaisin todeta, että työ ei ole ollut aina nopeaa, ei lainsäädännön tasolla eikä toimenpanon tasolla. Täällä on lukuisia kollegoja mukana, joten minä keskityn Tulli puoleen ja pyydän sitten Tom Carrowta, teidän suostumuksella herra puheenjohtaja, puhumaan arvonlisäverosta. Hän on yksikön päällikkönä vastuussa tästä kysymyksestä. Tämä on siis tullimenettely 42, josta puhumme, ja olemme ymmärtäneet suosituksista, että pääongelma on tullien kannalta ollut se, että tiedon kulku on ollut ongelmaista tulliviranomaisten ja veroviranomaisten välillä. Ja sitten myöskin menettelyjen valvonta, miten ne toimivat käytännössä jäsenvaltioissa. Aluksi haluaisin todeta, että tässä yhteydessä – tullin kannalta komissio ja jäsenvaltiot ovat joulukuussa 2009 saaneet päätökseen hallinnollisen menettelyn, jossa integroidaan ALV-numerot tulliselvityksiin. Tämä sopimusteksti määritti, että ALV-numerot niiden henkilöiden osalta, jotka ovat mukana tuonnissa tullimenettelyn 42 mukaisesti, otetaan 44 tulli-ilmoituksen käyttäen erityisiä koodeja, joten tuotun tuotteen laatu ja pääräpää on jo koodattu laatikkoon 44. Tämä toimenpide sitten, tämä järjestely sitten sisällytettiin korjauksiin ja tehtiin komission asetukseen 756 vuodelta 2012. Se, mitä olemme tehneet sen jälkeen, kun analysoimme tilintustumistumien kertomuksen, me olemme toistaneet sen, mikä lainsäädännössä jo oli olemassa, mutta joka ei ollut kenties aivan yksiselitteistä. Jopa senkin uhalla, että toistimme samoja oikeudellisia määräyksiä teimme niin, jotta olisimme olleet mahdollisimman selkeitä ja olisimme voineet välttää sen tilanteen, että jokin asianosainen tässä prosessissa voisi väittää, että asioita on ollut selkeästi määritelty. Joten tuliviranomaisten velvollisuus on selkeästi määritelty. Toimenpanon kannalta katsottuna me harjoitamme yhteistyötä eh, tiedonannon tiedonkulun parantamiseksi arvonlisävero, veroviranomaisten ja tuviranomaisten välillä jäsenvaltioissa. Me emme ole pystyneet muuttamaan järjestelmää, emmekä pysty sekoittamaan tulli- ja ALV-järjestelmiä, joten me pidämme kiinni tiedonkulusta, tiedosta, jota jäsenvaltiot antavat ja luotamme kollegoihin ALV-puolella, jotta he varmistavat sen, että tieto jäsenvaltioista, jossa jäsenvaltio jäsenvaltiossa, jossa tuotteet on esitelty tuliviranomaisille ja veronviranomaiset jäsenvaltiossa, johon tuotteet on ollut tarkoitus viedä kulutettavaksi, että tämä tiedonkulku on tehokasta. On otettu aloitteita ALV-puolella, joten teidän suostumuksellanne, herra puheenjohtaja, haluaisin antaa puheenvuoron Tomille. Olkaa hyvä vain. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Ehkä pari yleistä kommenttia minun puolestani. Olin Taksudissa tästä hallintoyhteistyöstä ja petoksen torjunta-asiasta vastuussa. Ja aivan yleisesti voisin todeta, että me otamme hyvin vakavasti nämä petosasiat ja komissaarimme on hyvin, hyvin huolestunut näistä veroihin liittyvistä petosasioista. Meillä on hyvin monia toimia, jotka haluaisimme, eh, joiden haluaisimme toimivan eikä ole siis mitenkään, mm, siis me olemme todellakin tosissamme ja me haluamme, että lainsäädäntöä toteutetaan sillä tavalla, kun on tarpeen. Minun täytyy vielä korostaa sitä, että komissiolla on oma velvollisuutensa ja sitten sitten eh, jäsenvaltiolla omansa, koska ALV-kerääminen kuuluu kunkin maan eh, veroviranomaisille. Me voimme kuitenkin sitten antaa niitä mekanismeja, joissa erilaiset veroviranomaiset voivat toimia yhdessä sillä tavalla, että työ tulee tehdyksi. Mutta täytyy aina pitää mielessä selkeästi tämä vastuunjako kysymys. Mitä tuli 40 kahteen tulee, tiesimme, että siellä on aukkoja. Ja me olemme niihin reagoineet sitten parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä tilintarkastus tuomioistuin sanoi, me olemme muuttaneet säädöksiä sillä tavalla, että me, me vahvistamme sen, että tulimenetty 42 kerran perusteella kerätty varat tulevat tähän informaatiojärjestelmään. Meillä on sen lisäksi tällainen verkosto, jossa viranomaiset tekevät yhteistyötä ja tarkastelevat nimenomaan niitä sektoreita, joissa ALV-petoksia mahdollisesti esiintyy. Ja tällä tavalla tämä liittyy tähän tullimenettelyyn 42. Minun on syytä korostaa teille myöskin sitä, että komissio ei ole Eurofiskin virallinen jäsen me annamme vain tukeamme, mutta me olemme hyvin kriittisiä sen suhteen, miten tämä toimii. Me pyrimme varmistamaan sen, että on olemassa sellaiset eh, järjestelmät, joissa Eurofisk voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että jäsenvaltiot nimenomaan halusivat, että komissio ei olisi mukana tässä operatiivisessa yhteistyössä ja muistuttivat meistä meidän toimivaltuuksistamme. Yksi asia, minkä Eurofiske voi tässä tulimenetty 42 tehdä, on osallistua tähän profilointiin me yritämme myöskin varmistaa sen, että seuranta on asianmukaista. Sitten haluamme tukea parlamenttia siinä, että valtiot osallistuvat vapaaehtoisesti Eurofiskin työkenttään. Siis se on vapaaehtoinen osallistuminen ja eikä todellakaan ole, kaikki maat eivät siinä olekaan nyt tällä hetkellä mukana, mutta me kuitenkin pidämme tätä hyvänä. Täällä myöskin mainittiin kertomuksessa se, että on olemassa lainsäädäntöhankkeita, jotka ovat vielä neuvoston käsittelyssä sellaisia, joita voidaan tukea. Mutta minä toivon, että tulevat puheenjohtajatkin ottavat nämä keskeneräiset hankkeet vielä käsittelyyn niin pian kuin mahdollista. Mitä sitten seurantaan tulee? Sanoin, että me kyllä raportoimme asiasta niin usein kuin voimme. Luulisin, että erät suositukset ovat epärealistisia komission puolelta, koska meillä ei ole sellaisia resursseja, että me voisimme tarkastella tätä kuukauden tai muutaman kuukauden välein. Mutta artikla 12 mukainen kertomus, jossa omia varoja kerätään, niin me olemme laatineet tällaisen kyselyn ja olemme säät, lähettäneet sen jäsenmaille. Niin siinä nimenomaan kysytään, minkälaisia toimiin on ryhdytty, jotta otettaisiin tulimenettelyn 42 mukaiset suositukset käyttöön. Pitäisi saada viestietokantaan suori, automa- suora automaattinen pääsy viranomaisille, jotka sitä tarvitsevat. Ja minä toivon, että tämä kertomus otetaan huomioon ja me tulemme sitten kertomaan ensi vuonnakin siitä, mihin olemme päätyneet ja miten, me, miten edistyvät näiden suositusten täytäntöönpano. Siinäpä se. Yeah, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Nyt tuolla on yksi kollega, joka haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Ja Skaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka suuri merkitys tällä erityiskertomuksella on nimenomaan siinä poliittisessa kontekstissa, jossa me tällä hetkellä olemme. Ja juuri tässä kontekstissa on erittäin tärkeää vetää oikeat johtopäätökset tästä erityiskertomuksesta. en ehkä ottanut tätä tarpeeksi selvästi esille vastuuvapautta käsittelevässä keskustelussa, mutta mielestäni olisi tärkeää nykyisessä tilanteessa, missä olemme avoimessa keskustelussa komission ja parlamentin välillä toisaalta ja jäsenmaiden kanssa toisaalta, nimittäin keskustelussa siitä, kuinka paljon rahaa EU saa tavoitteidensa saavuttamiseen. Meidän pitäisi tosiaan keskittyä siihen, että ne määrärahat, jotka EUlla tällä hetkellä käytettävissä ovat, ja ALV on yksi tärkeä, että ne tosiaan saataisiin täysipainoisesti EUn käyttöön. Tässä on hyvin tärkeä poliittinen vipu. On tärkeää saada aikaan painetta jäsenmaiden suuntaan, kun on kyse omien määrärahojen varmistamisesta EUlle. Mm, niin silloin meidän pitää mielestämme olla tinkimättömiä ja sietäviä 2,2 miljardin, 2,2 miljardin menetys vuodessa. Tämä ei ole mitään pikku, nappikauppaa, pikkurahaa. Tästä voidaan ihan politikoida kunnolla tästä aiheesta ja toivoisin, että kollegat todellakin lähtisivät tähän ja voisimmeko me komission vastuuvapauskertomukseen saada yhden kohdan näistä tuloista, joista tilintarkastustuomioistuin puhuu niin vähän, siellä voisimme katsoa tarkkaan, ovatko olemassa olevat järjestelmät, jotka ovat olemassa näiden tulojen optimoimiseksi, ovatko ne tilanteen tasalla, ovatko ne sellaisia nämä järjestelmät ja, ja sellaisella tasolla, jota vaaditaan. Vähän tuntuu siltä, että näin ei asianlaita taida olla. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän keskusteluun? Näyttää siltä, että ei. Rova Gressle sanoo olevansa yhtä mieltä. Eli esittelijälle sitten loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Heel kort, ik, ik neem kennis van de reactie van de commissie. Kiitos. Minä panen merkille sen, mitä komissio sanoi tästä realistisesta kysymyksestä, joka täällä on. Ja minä myöskin panen muistiin sen, että artikla 12 on sellainen, joka tänä vuonna on täällä mukana ja myöskin artikla 42 ja kysymykset siihen liittyen. Ehkä jos te voitte tämän budjetin vara, vara, tälle va, meidän valiokunnallemme lykätä, niin se olisi aivan hyvä. Minun mielestäni tässä on kysymys siitä, että meidän pitää harjoittaa painostusta, jotta ei mitään menetetä. Ja, dem kann ich nur zustimmen. was? Tähän voin vain yhtyä näihin siis esittelijän sanoihin. On tärkeää, että mitään ei mene hukkaan, ja että ollaan mahdollisimman tehokkaita. Kiitoksia komissiolle ja tilintarkastustuomioistuille. 12.11. kello 12 on siis tarkistusten viimeinen jättöaika. Suljen ja lopetan tämän kohdan. Minulla on vielä yksi ilmoitus ennen lounastaukoa, nimittäin delegoidut säädökset – tai yksi kohta vielä esityslistassa itse asiassa. Ja haluaisin tähässä ilmoittaa seuraavaa. Euroopan parlamentti 29.10.2012 sai eri kieliversiot liittyen tähän rules of application of the regulation on the financial rules applicable to the general budget of the union. Asiakirjasta mm, tämä on siis englanninkielinen nimi koko näistä delegoiduista säädöksistä, jotka liittyvät työjärjestykseen. Ja nämä delegoidut säädökset sisältävät koko joukon sääntöjä koskien niiden äh, budjettisääntöjen käyttöä joista Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto hyväksyi lokakuun Strasbourgin täysistunnossa. Esimerkiksi EU-Euratom-säädös, ja, joka hyväksyttiin 25.10. Ja tämä Euratom 1600 joka on voimassa ensimmäinen 2013 alkaen. Tässä on siis kyse siitä, että nämä delegoidut säädökset tämänpäiväisessä kokouksessa on ö, ilmoitettava ja julistettava ja perussopimukseen viitaten Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat esittää huomio- huomautuksia tai vaatimuksia liittyen näihin delegoituihin säädöksiin. Kaksi kuukautta aikaa tähän on varattu. Tämä äh, aika on siis jo meneillään. Ja kun kaikista delegoiduista säädöksistä on olemassa äh, kaikki kieliversiot virallisille kielille, mikä siis toteutui 29.10.12, niin silloin budjettivaliokunta ja budjetin valvontavaliokunta ovat kumpikin toimivaltaisia valiokuntia, ja siksi meidän täytyy nyt perehtyä näihin delegoituihin säädöksiin työjärjestyksen artiklan 51 nojalla. Ja haluan siis kiinnittää valiokunnan huomion siihen, että tämä aika on alkanut, tämä kahden kuukauden aika on jo hyvä vahtia menossa. Eli täällä kollega Gressler haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Niin, koordinaattorina edustan nyt kollega Rivelinia, joka on jossakin lentokoneessa matkalla tuntemattomaan kohteeseen. Toivon kuitenkin, että hän on tulossa Brysseliin. Niin, haluaisin vain viitata siihen, että komission kanssa tämä asia on neuvoteltu jo silloin, kun neuvoteltiin itse varainhoitoastuksesta tämä asia oli useaan otteeseen esillä, nämä delegoidut säädökset. Haluaisin muuten viitata yhteen asiaan, ja tästä syystä vielä kerran haluaisin pitää työryhmän kokouksen, varainhoitoastus työryhmän kanssa, nimittäin asioissa pitäisi olla yhdessä, nimittäin avoimuudesta näiden tukien saajien julkaisemisesta. Olisi tässä kysymys artiklassa 21, telekohdassa säädöksessä tämä on esillä. Tämän artiklan mukaan internetsivulla kyseessä vain elin, EUn elin ilmaisee nämä, julkaisee nämä tiedot ja henkilön osalta kuitenkin vain ilmaistaan jäsenvaltio ei kuitenkaan osoitetta. Eli tässä on selkeä askel taaksepäin verrattuna siihen, mitä nyt on olemassa. Ja tämä tapahtuu, jos kaikki sanovat, että näin tehdään. Tämä jotakin tietää. Kysymyksessä on niin, että nykyisessä versiossa, kun on kysymys luonnollisista henkilöistä, silloin mainitaan osoite tietyn alueen osalta. On ollut tällaisia tiettyjä ongelmia, jotka eivät siihen, että ei ole annettu mitään tietoja, osoitetietoja, minkälaisia nyt näitä osoitetta naapurin tapauksessa esimerkiksi sanotaan Hans Jiber, Baden-Württembergin hallintoalue. Tämä merkitsee sitä, että me menetämme tässä hyvin tärkeän asian, jonka aikoinaan veimme lävitse, mutta Schengen tapauksen jälkeen komissio ei enää toteuttanut sitä. Tässä menetään avoimuutta. Ja haluaisin sanoa tämän kaikille avoimesti, koska minusta tämä on kaikkein herkin kysymys, akrautoisin kysymys näissä delegoiduista säädöksissä. Kaiken muun voin hyväksyä, mutta tämän haluaisin uudestaan asettaa keskustelun kohteeksi 20 siis artiklasta 21 joka koskee varhontastuksen äh, artiklaa 35. Jos te olette yhtä mieltä tästä, voimme sitten jättää tämän sikseen. Minä kuitenkin haluaisin kutsua työryhmän koolle seuraavien pari viikon aikana. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä tähän? Näköjään ei. Kiitoksia tästä tärkeästä puheenvuorosta. Aha, oli siellä sittenkin puheenvuoropyyntö. Komissio, olkaa hyvä. Frau Gressle. Sie hätten gerne eine Stellungnahme der Kommission. Rova Gressle, te siis halusitte mielellään komission lausunnon tästä. Äh, Frage, ich habe jetzt die Wortmeldung von der Frau Gressle nicht so. Eli minä en ymmärtänyt Rova Gresslen puheenvuoroa näin, mutta ehkä komissio nyt kun on kerran paikalla voisi tähän jotain sanoa. Olkaa hyvä. Um, I was just... Kiitos. Minä juuri kuulin, että syy siihen, minkä Rova Gressle äsken kuvaili aivan oikein. Tuomioistuin ei salli sellaista tietoa, joka paljastaa vastaan ottajan, jos on kysymyksessä henkilö. Siksi komissiolla on sellainen asia, että käytetään NATS 2 tasoa, jolla sitten on vaikeampi, todellakin vaikea tietää, kuka henkilö on saanut EU-sta rahaa. Tämä on tuomioistuimen päätöksen mukainen tulkinta. Jos menisimme pitemmälle, mahdollisesti olisi sellainen vaara olemassa, että tuomioistuin sanoisi, että me noudata periaatteita, joita tuomioistuimen päätöksessä on esitetty. Sitten keskustelun, äh, äh, keskustelua voidaan tietenkin käydä, että vastattaisiin näitä huoliin, joita Rova Gresslellä on. Nicht zufrieden. Oletteko tyytyväinen? Ei. En ole tyytyväinen, sanoo Rova Gressle. On varmaan vaikea kommunikoida tällaisia askelia taaksepäin. Tämä, me arvioimme, että tässä on nyt suuri EUn etu. Minä en nyt halua kaikkien kansalaisjärjestöjen syytettyjen penkille tässä joutua. Minun mielestäni meidän pitäisi tätä asiaa pohtia ja järjestää pieni kokous jotta saisimme vähän lisää tietoja tästä. Mielestäni se, mitä komissio lukee tästä, se, että nuorolliset henkilöt eivät, että heitä kohta koskee kieltoja, sitä kieltoa minä en tässä näe, joten minä haluaisin tietää, mitä EDPS tästä sanoo. Kiitoksia. Eli palaamme tähän asiaan vielä. Äh, no niin, tässä nähdään jälleen kerran, kuinka sitkeä tämä meidän esittelijämme on. Olemme nyt tällä tavalla päässeet tämän aamupäiväistunnon loppuun, eli jatkamme kello 15. Päätän tämän istunnon tähän. Olemme täällä samassa salissa sitten kello 15. Kiitoksia.